Dear colleagues, we can uh, start. No niin, hyvät kollegat. Ensimmäinen kohta esityslistalla, esityslistan hyväksyminen. Varmasti voimme hyväksyä esityslistan ilman muutoksia. Sitten kohta kaksi. Meillä on tulkkaus 20 kielellä. Ja Kokousasiakirjat löytyvät e-meeting-sovelluksesta sähköisessä muodossa ja kokous välittyy nettiin. Ja kolmas kohta. Muistuttaisin kollegoille, että 22. ja 23. syyskuuta, 21. ja 22. joulukuuta ja 14. tammikuuta pidetyistä kokouksista on pöytäkirjat. Ja jos kokouksen loppuun mennessä ei ole mitään huomioita, niin pöytäkirjat hyväksytään. Ja sitten kohta neljä. Ilmoitan valiokunnalle nyt kolmikantaneuvotteluiden tuloksista. Ensimmäinen valvonta, joka liittyy elintarvikkeen ja rehulainsäädäntöön kasvien lisäsaineista, kasvien terveyteen, kasvinsuojeluaineita. Ja sitten ensimmäinen maaliskuuta parlamentti, neuvosto ja komissio toistivat kansansa artikloissa, jotka liittyivät valvonnan rahoittamiseen ja sen jälkeen keskusteltiin poliittisesta kysymyksestä liittyen tuonnitien valvontaan – artikat 42-75. Keskusteluja käytiin rakentavassa hengessä ja kompromissi löytyi moniin poliittisiin kysymyksiin. Ja sovittiin, että avoinna olevat poliittiset kysymykset käsitellään sitten laajemmassa kontekstissa. Ja toinen asia liittyy tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämiseen – ja ensimmäisissä kolmikantaneuvotteluissa NEC-direktiivistä, joka pidettiin 25. helmikuuta, parlamenttineuvosto ja komissio keskustelivat ensimmäistä kertaa monista poliittisista kysymyksistä, mukaan lukien liitteestä kaksi. Joustavuus, metaani ja 2020 välitavoitteet. Toinen kolmikantaneuvottelu on tulossa sitten 4. huhtikuuta. Ja nyt voimme sitten aloittaa viidennestä kohdasta, eli keskustelu komission kanssa TTIP-neuvotteluista. Ja aluksi puheenvuoron saa Iduben, EUn varapääneuvottelija. ja hän saa 10 minuuttia tähän alustukseen ja myöhemmin sitten käymme keskustelua valiokunnan jäsenten kanssa. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Suuret kiitokset puheenjohtaja. Oikein hyvää huomenta kaikille. Pahoittelen, että pomoni eli eh, Ignacio Garcia pääneuvottelijamme ei päässyt tänään paikalle, mutta minä ja kollegani teemme parhaamme kertoaksemme teille tilanteesta ja vastataksemme kysymyksiinne. Viimeksi keskustelua T-tipin tilanteesta kai käytiin täällä valiokunnassa marraskuussa, joten nyt meillä on tilaisuus kertoa teille tilanteesta ja edistyksestä, mitä tuon marraskuun jälkeen on saatu. Ja tosiaan nyt neuvotteluja jatketaan nyky, Washingtonin nykyhallinnon kanssa edelleen. Viime syksynä asetettiin tiettyjä tavoitteita vuoden alussa ja erityisesti tässä nyt pyritään kehittelemään tekstejä kaikissa TTIP-neuvottelujen e osa-alueissa ja tavoitteena on saada aikaan teksti, joka olisi konsolidoitu ja kypsä valmis tuossa kesän mennessä. Me pyrimme tämän hoitamaan varmistamalla sen, että neuvottelukierroksia käydään useampia nopeammassa aikataulussa. Meillä oli yksi lokakuussa, yksi Brysselissä helmikuussa, yksi kierros käydään huhtikuussa ja yksi heinäkuussa. Ja joka kierroksella pyritämme, pyrimme saamaan aikaan äh, ehdotuksia Yhdysvaltain puolelta ja Euroopan unionin puolelta tällaisia ehdotuksia, jotka ovat sitten yhteen sopivia niin kutsutun tekstin konsolidoinnin kanssa. Ja tämä konsolidointiprosessi on sellainen, että lähdetään liikkeelle kahdesta erillisestä tekstistä. Ne integroidaan toisiinsa ja sitten jäljelle jää näitä hakasulkeissa olevia tekstiosia, jotka käsitellään. Ja neuvottelujen loppuvaiheessa on sitten jäljellä joitain poliittisesti arkaluontoisia kysymyksiä, joista neuvotellaan ministeritasolla. Marraskuun jälkeen voin kyllä ihan rehellisesti todeta, olemme saaneet aikaan merkittävää edistystä kahdella alueella neuvotteluissa, eli sääntelypuolella ja sääntö puolella. Meillähän on kolme, kolme neuvotteluosaa, markkinoille pääsy, sääntelyyhteistyö ja säännöt. Ja nämä kaksi jälkimmäistä todella tulevat sitten olemaan tässä lopullisessa TTIP-tekstissä. <laughs> Ymmärretään, että, se tulee olemaan monisatasivuinen, jopa tuhat sivuinen ja se tullaan jakamaan eri lukuihin. Ja teille varmaan kaikkein tärkeintä on kuulla marraskuun jälkeen aikaan saadusta eh, edistyksestä sääntelypuolella. Meillä on sääntelyyhteistyöstä uusi teksti, ehdotus samoin hyvistä sääntelykäytänteistä ja sitten TBT eli teknisten esteiden yhteistyöstä myös uusia tekstejä. Nämä tekstithän on toimitettu Euroopan parlamentille, ne ovat julkisia tekstejä ja olemme mahdollisimman pitkälti pyrkineet ottamaan huomioon suuntaviivat ja tavoitteet, joita Euroopan parlamentin TTIP päätöslauselma, esit päätöslauselma sisältää, sehän hyväksyttiin viime kesänä. Ja luonnollisesti olemme ottaneet myös eri valiokuntien omat suositukset huomioon parhaalla mahdollisella tavalla. Myös teidän valiokuntanne on meille toimittanut TTIP-kannanottonsa. Marraskuun jälkeen olemme myös toimittaneet tekstin kestävästä kehityksestä. Amerikkalaiset kutsuvat sitä työ- ja ympäristöalan tekstiksi. Tuota tekstiä odotettiin kyllä hyvin pitkään ja se on aika tärkeä osa tai hyvinkin tärkeä osa näitä neuvotteluja siinä mielessä, että me haluamme osoittaa, kuka tai siis osoittaa eh, sitoutumalla eh, työ, eh, oikeuden ja ympäristöalan kysymyksiin, että pyrimme mm, olemaan johtajia sitoutumalla näiden alojen standardeihin ja menemään tässä pidemmälle kuin missään muissa kauppasopimuksissa tähän asti. Ja kun tarkastelette tätä kestävän kehityksen tekstiä, niin kuin me sitä kutsumme, <clears throat> johon muuten amerikkalaiset vastasivat sitten kolme kuukautta myöhemmin omalla tekstillään. Saimme heidän tekstinsä juuri ennen Brysselin kierrosta helmikuussa ja nyt teemme työtä sitten näiden kahden tekstin yhteensovittamiseksi ja konsolidoimiseksi sen jälkeen. Tulevina kuukausina käsitteillä on vielä avoimia kysymyksiä. Molemmat osapuolet tarvitsevat kyllä molempien osapuolten täytyy tehdä työtä kesän mennessä, jotta saadaan nämä luonnosteltuja uusia lukuja ja myös liitteitä. Ja yksi kaikkein tärkeimpiä aloja on tämä juuri alakohtainen työ sääntelyalalla. Ja alakohtaisuudella tarvit, tarkoitamme yhdeksää eri alaa, aina moottoriajoneuvojen turvallisuusstandardeista, lääke, kasvien tarkastuksiin, kosmetiikka, kemikaalit, torjunta-aineet, ICT-tuotteet ja niin edelleen. Eli meillä on yhdeksän eri alaa, joilla tavoitteita tullaan lähikuukausina nyt sitten muotoilemaan. Tavoitteissamme pyrimme toimimaan mahdollisimman räätälöidysti, ottaen huomioon sääntelyympäristön kullakin alalla. Ympäristöt saattavat olla hyvinkin erilaisia, niin kuin hyvin tiedätte esimerkiksi kemikaalien suhteen on näin. Ja pyrimme parantamaan tulevien sääntöjemme tulevan sääntelymme laatua heikentämättä kuitenkaan tai häiritsemättä Ähm, omia sääntöjämme tai ähm, järjestelmiämme, missään nimessä standardejamme tai suojelun tasoa emme lähde laskemaan. Ja komissio on tämän äh, toistuvasti parlamentille luonnollisesti luvannut ja me äh, viime kuukausina olemme pitäneet tiukasti kiinni tästä. Olemme pitäneet kiinni tavoitteistamme TTIPissä ja äh, omien standardiemme kunnioittamisesta. Lisäksi kiinnittäisin huomionne tulevan väliaikaisen TTIPin kestävyysarvioinnin julkaisemiseen. Sitä ollaan valmist suunnittelemassa juuri nyt itse asiassa hollantilainen Ekorus-niminen rotterdamilainen konsulttiyhtiö on valmistelemassa ensimmäistä luonnosta juuri nyt ja toivomme, että voimme julkaista tämän kestävyysvaikutusarvioinnin ihan lähiaikoina tulevan kuukauden sisällä. Kyse on kuitenkin väliaikaisesta tekstistä Kyse on luonnollisesti julkisesta valvonnasta. Se tullaan tarkastelemaan tätä kautta ja vuoden loppuun mennessä pyritään aikaan saamaan tällainen lopullinen vaikutusarviointi niin talouden kuin jäsenvaltioidenkin osalta. Sitten vielä loppuhuomio siitä, missä nyt neuvotteluprosessissa mennään. Nyt todella kaksi ja puoli vuotta neuvotteluja on käyty. Ja olemme pyrkineet kuvailemaan tätä neuvotteluna, joka ensin äh, alkaa, sitten on tällainen äh, äh, tällainen valmisteluaika ja sitten lopussa kovaa vääntöä. Nyt olemme vielä tässä valmisteluvaiheessa, keskivaiheessa. Pyrimme valmistelemaan mahdollisimman monia tekstejä, markkinoille pääsyä mahdollisimman monilla aloilla niin, että neuvottelujen loppuvaihe voi olla mahdollisimman tehokas, jotta loppuvaiheessa sitten käsitellään, tässä viimeisessä väännössä käsitellään vain mahdollisimman harvoja kysymyksiä, että suurin osa kysymyksistä olisi tuossa vaiheessa jo valmiina. Ja tämä luonnollisesti tarkoittaa sitä, että tulevina kuukausina, tulevien neljän, kuuden kuukauden aikana eh, valmistelemme eh, sellaisia tekstejä tai tekstejä aloilla, joilla vielä eh, mitään ehdotuksia ei ole tehty. Samoin konsolidoimme EUn ja Yhdysvaltain tekstejä ja pyrimme poistamaan hakasulkeita teksteistä mahdollisimman mm, pieneksi määräksi niin, että mahdollisimman merkittävä tai suuri määrä lukuja saataisiin valmiiksi ennen kuin siirrytään neuvottelujen viimeiseen vaiheeseen. Me olemme erittäin sitoutuneet, ihan niin kuin Yhdysvallatkin on hyvin sitoutunut pitämään tämän neuvotteluprosessin nyt käynnissä. Eh, niin kuin tiedätte, tämä on Yhdysvaltain nykyhallinnon viimeinen vuosi. Hallinto tulee vaihtumaan 20. tammikuuta ensi vuonna. Ja Mike Froman, eh, suurlähettiläs on julkisesti sitoutunut eh, pyrkimään siihen, että nämä neuvottelut saatettaisiin päätökseen tämän vuoden aikana, siis siinä aikana kun hän on vielä virassaan. Ja samoin me olemme täysin sitoutuneet kunnianhimoiseen aikatauluun tähän kunnianhimoiseen aikatauluun, jonka Yhdysvallat kumppanimme on asettanut. Mutta luonnollisesti tärkeämpää kuin nopeus on sisältö, joten missään nimessä emme pyri nopeuttamaan neuvotteluja laadun kustannuksella vaan haluamme, että valmis sopimusteksti tulee olemaan mahdollisimman laadukas. Laatu on tärkeämpää kuin nopeus, mutta tämänkin todettua niin voin sanoa, että me olemme täysin sitoutuneet ja hyvin päättäväisiä aikaan saadaksemme jatkuvaa edistystä näissä neuvotteluissa. Te tiedätte, että neuvotteluihin on, ovat myös eurooppalaiset johtajat investoineet hyvin paljon ja komissio neuvottelee Euroopan nimissä ja puolesta ja me kyllä pyrimme mm, mahdollisimman hyvällä tavalla puolustamaan kantojamme. Olemme optimistisia. Olemme tosiaan viime kuukausina saaneet aikaan erittäin hyvää edistystä. Ja kyllä te voinette havaita, että tämän valiokunnan toimivaltaan kuuluvilla aloilla, erityisesti ympäristö ja työalan kysymyksissä, jota me kutsumme siis täksi kestävän kehityksen luvuksi, ollaan saatu marraskuun jälkeen aikaan erittäin merkittävää edistystä. Nyt neuvottelemme jo tekstistä ja tekin voitte tosiaan asiaa tarkastella ja katsoa, miten valiokuntanne asettamat parametrit on otettu huomioon Euroopan ehdotuksessa. Me olemme mielestämme tehneet tältä osin hyvää työtä, mutta luonnollisesti teidän parlamentin jäsenten täytyy tämä itse sitten arvioida. Puheenjohtaja, kiitoksia. Kiitos siitä, että sain tulla tänä aamuna puhumaan teille ja nyt mielelläni vastaan kysymyksiin. Thank you very much and now we can start. Kiitoksia. Ensimmäiseksi sitten esittelijä Dorfman, olkaa hyvä. Ehm, ja herzlichen Dank für... Kiitoksia ja kiitokset näistä tiedoista. Olivat hyviä. Ja valiokunnassa aina säännöllisesti tarvitsemme näitä tietoja. No aluksi aikataulusta kysymys, johon te viittasitte. Tai kysymys. Kuinka pitkälti jo nyt tuntuu neuvotteluissa, että Yhdysvalloissa on nyt vaalikampanja käynnissä ja miten tämä Yhdysvaltojen poliittinen tilanne vaikuttaa sitten TTIP-neuvotteluihin? Kummakin suuren puolueen edustajat Yhdysvalloissa eivät tähän mennessä vielä ole kovin myönteisesti puhuneet TTIP-neuvotteluiden loppuun saattamisesta. Osittain nämä kannat ovat olleet jopa aika kielteisiä. Eli miten te näette tämän vaikutuksen neuvotteluihin? Ja sitten lausunto, jonka muutama kuukausi sitten valmistelimme valiokunnassa – TTIPiin liittyen, ja siinä oli kolme aluetta. Ensinnäkin sääntelyalan yhteistyö, ja se loogisesti voi johtaa siihen, että normeja alennetaan tai sitten korotetaan. Ja monilla aloilla Euroopan kannalta etumme on, että normit korotetaan meidän tasollemme koska monilla aloilla, jotka ovat tärkeitä esimerkiksi tälle valiokunnalle, esimerkiksi elintarviketurvallisuus, niin siellä meillä on korkeammat standardit kuin Yhdysvalloissa. Eli täytyy pystyä takaamaan se, että jos meillä on vahvistettua sääntelyyhteistyötä, niin meillä on sitten tilanne, jossa pystymme pitämään kiinni omista normeistamme. Sitten kasvisuojelu. Siitä ette sanonut mitään. Tässä on tällaisia rajoituksia, jotka elintarvikeviennin osalta tulevat esille. Meillähän on oikeudellisia säädöksiä liittyen kasvinsuojeluun. Ja onko tässä sitten myönnytyksiä yhdysvaltalaisten puolelta? Tässähän on osittain aivan järjettömiä sääntelyitä, esimerkiksi toleranssikysymyksiä, joka liittyy moniin kasvinsuojeluaineisiin. Ne ollaan poistamassa. Ja sitten kasvi, kasveihin liittyvät kaupparajoitukset, niitäkin on tarkoitus purkaa. Tämä koskee elintarvikevientiä Euroopasta Yhdysvaltoihin. Ja sitten kolmas asia, elintarviketurvallisuus ja kuluttajasuojastandardit. Eli miten tässä edetään. Meitähän kiinnostaa kovasti se, että elintarvikkeen normit elintarviketurvallisuuden osalta pysyvät voimassa, ainakin tietyillä asioilla, mitä tulee hormoneihin ja hormonien käyttöön ja naudanlihan kloonaukseen. Eli me haluamme tietysti sääntelyä, jossa edelleenkin kielletään lihan tuonti Eurooppaan, kun kyse on hormoneilla tuotetusta lihasta. Ja sitten kemialliset standardit. EUlla on hyvin erilaisia sääntelyitä verrattuna Yhdysvaltoihin. Ja olemme aina todelleet lausunnossamme, että emme halua kyseenalaista REACH-asetusta, emmekä halua heikentää sen tasoa. Ja tällä alallahan on ollut jo neuvotteluita, eli miten Yhdysvallat sitten on reagoinut tähän kysymykseen. No siinä olivat minun kysymykseni, eli haluaisin sanoa, että olen aina todennut, ja jos saamme sopimuksen, joka vaikuttaa myönteisesti kauppaamme, niin se on hyvä, mutta meidän ei nyt pidä antaa Obaman hallinnon painostaa meitä ja pakottaa meitä tekemään sopimusta. Siinä oli järkeä. Meidän täytyy katsoa esimerkiksi näitä aloja, joista on puhuttu, eli elintarvikevienti. Siellähän tilanne on aika hyvä. Viime vuonna elintarvikevienti Yhdysvaltoihin kasvoi tuntuvasti. Eli kauppaylijäämä, joka meillä on ollut jo vuosia on entistä suurempi. Eli me emme ole mitenkään häviäjiä kaupassa Yhdysvaltojen kanssa, vaan tällä hetkellä olemme voittajia. Ja tietysti tilannetta voidaan vielä parantaa, ja jos TTIP vaikuttaa siihen, että tilanne vielä paranee, niin meidän pitäisi tehdä se. Ja jos sitten taas ei, jos tässä ei ole tällaista win-win-tilannetta, niin sitten meidän ei pidä antaa tämänhetkisen presidentin painostaa meitä sopimuksen solmimiseen. Kiitos. Thank you very much. And now Mr. Kiitos sitten Balas. Merci, monsieur le, le, le... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos äh, komissiolle ja kiitos esittäjille tiedoista. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että olen samaa mieltä esittelijän kanssa tässä vaiheessa siitä, että kaikki teetit kysymykset liittyvät siihen, että onko tämä sopimus, liittyykö se jotenkin meidän intresseihimme vai ei. Eli tällä hetkellä tämä Usankan osalta, osalta ei ole katastrofaalinen, eli kyse on siitä, että voidaanko tässä nyt parantaa tilannetta vientien tuontien osalta. Meillä on erityiskysymys komissiolle, joka liittyy asiaan, jota sanottiin tästä vaikutusten arvioinnista. Halusin tietää, mikä tarkalleen ottaen tämän vaikutusten arvioinnin tavoite oli, tai olisi, koskeeko se koko neuvotteluja, tulisiko sanomaan vaikutusten arviointi, joka olisi rajallisempi, jossa tavoite olisi rajallisempi, eli mitä kriteereitä siinä käytettäisiin. Halusin tietää, mikä tarkka aikataulu on, ja tietysti halusin tietää, kuka sen tekisi tämän arvioinnin. Varmastikin komissio oli sitä vastuussa, mutta onko sitten niin vai ei, että olisi asiantuntijoita mukana, joilla, jotka voisivat sitä eri näkökulmia. Ja että olisi tällaista synteisinomaista työtä, ettei kyseessä ole niin, että siinä on ihmisiä, jotka ovat nyt jo mukana keskusteluissa tässä tutkimuksessa, mutta että tässä olisi ulkopuolista näkökulmaakin, jotta me parlamentissa voimme saada parhaan mahdollisimman kannan tästä. Thank you very much. Miss Müller. Kiitos, Tän Müller. Ja, Herr Vorsitzender, vielen Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset tästä keskustelusta. Tehän tiedätte, että Saksassa on hyvin laaja TTIPin vastainen kansalaisliike, joka kasvaa päivä päivältä. Ja itsekin nyt, niin kuin edustaja Dorfman, pohdin tätä elintarviketurvallisuuskysymystä, GMOita, niiden käsittelyä, entä kasvuhormonien käyttö, ja miten varmistetaan se, että että elintarviketuonti Yhdysvalloista vastaa eurooppalaisia standardejamme. Viime viikolla täysistunnossa keskustelimme eläinlääkkeiden uusista määräyksistä ja äänestimme tästä. Mikä on Yhdysvalloissa eläintenpidossa antibioottien käytön tilanne? Ja saattaako ehkä tätä kautta saattaa eurooppalaisiin eläinten kasvattajien kohdistua entistä kovempaa painetta. Meillähän on tämä strategia, asiakirja liittyen laittomiin hakkuisiin, joita tulee torjua. Mitenkä arvioitte tilanteen Euroopan metsätalouden kannalta ja vaikutukset Euroopan metsätalouteen? Ja sitten vielä, mikä on komission kanta tämänhetkisen neuvottelutilanteen suhteen, ettei todella tämä mitenkään äh, lähde äh, väärälle linjalle meidän eläinsuojelustandardiemme ja eläinten äh, hyvinvoinnin suhteen. Kiitos. Kiitos, Tens Tais. Ähm, Kiitoksia, puheenjohtaja. Kun olin esittelijä tai valmistelija TTIP-päätösaseman osalta, josta äänestettiin heinäkuussa, niin muistan, että silloin puhuttiin siitä, että Malmström piti 2014 joulukuussa puheen, jossa hyvin selkeästi totesi, ja toisti sen vielä, että Yhdysvaltojen kanssa monilla aloilla meillä on erilaisia sääntöjä, ja äh, nämä erot ovat niin suuria, tai laatu on niin suuri, ettei sopimusta koskaan saada aikaan. No, TTIPissähän tietysti poistetaan ei-tariffiesteitä, mutta nehän ovat lakeja, ne ovat asioita, joista täällä parlamentissa on päätetty demokraattisesti ja joiden puolesta on taisteltu ja neuvoteltu ministerineuvoston kanssa. Ja hyvin demokraattisesti nämä säännöt on siis saatu aikaan komissio jokaisessa keskustelussa toteaa, että kun puhutaan amerikkalaisten kanssa ei tarifiesteistä, niin silloin emme voi alentaa normeja. Mutta todellisuus, kollegat ja komission edustaja, on se, että tietyillä aloilla näitä normeja on alennettu. Jos nyt ajatellaan vaikka keskustelua joka liittyy lihan patogeeneihin, tai kun keskusteltiin kloonauksesta, sillä hän sanottiin, että tiedämme, että t T-tipin takia komissio nyt on heikentänyt sitä, mitä alun perin haluttiin. Ja sitten tämä puhtaan bensiinin sääntely esimerkiksi. Eli tämä paremman sääntelyn paketti, niin nämä ovat asioita, jotka liittyvät TTIP-neuvotteluihin, ja meidän täytyy varmistaa, että joko standardeja ei sitten lähdetä ainakaan alentamaan. Ja viime heinäkuussa äänestettiin päätösasemasta, jossa parlamentti hyvin selkeästi totesi, ettemme halua, että komissio lähtee neuvottelemaan tietyistä politiikan aloista, esimerkiksi julkinen terveys, GGOs, lihassa käytettävät hormonit, kloonaus ja REACH. Mutta REACH pelkästään ja myöskin REACHin täytäntöönpano. Ja nyt kun komission jäsen puhui REACHista, niin haluaisin kyllä kovasti uskoa, että neuvotteluiden tuloksena REACHin osalta ei lähdetä muuttamaan mitään. Mutta kyse on myöskin REACHin täytäntöönpanosta. Jo nyt ihmiset käyvät Helsingissä neuvottelemassa täytäntöönpanosta ja kuulemassa, mitä pitäisi tehdä. Ja kysymys on nyt se, voiko komissio taata sen, että tiedämme, mistä neuvotellaan. Mehän tiedämme, että tästä on nyt vuotanut tietoja. Eli voiko komissio nyt kertoa tästä täytäntöönpanosta, onko tästä neuvoteltu vai ei, ja jos on, niin mitä on sitten tapahtunut ja mitä voidaan sitten odottaa. Ja lopuksi vielä parlamentissa kiisteltiin ISDS-järjestelmästä eli investointisuojajärjestelmästä. Ja mehän tiedämme, että sitä on nyt mukautettu. Nyt on ICS-ehdotus tullut Malmströmiltä. Siitä nyt keskustellaan amerikkalaisten kanssa ja haluaisin komissiota tietää, missä tässä mennään. Eli miten amerikkalaiset ovat ottaneet nämä ehdotukset vastaan ja katsovatko he, että tästä voidaan neuvotelta. Ja kysymys tietysti minun ryhmässäni ainakin on ollut se, että Tämähän nyt on ollut kosmeettinen muutos ISDSään verrattuna. Eli tässä annetaan ulkomaisille investoijille erityisoikeuksia enemmän kuin omille investoijillemme. Ja kysymys on nyt siitä, voiko parlamentti hyväksyä tällaisen. Ainakaan me emme sitä pysty tukemaan. Kiitos. Thank you very much, Mr. Balzo. Kiitos sitten Balzo. Elnök úr, köszönöm a szót. Nyilván ennek a napirendnek nem az a célja, hogy el... Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämän esityslistan kohtan, kohdan tavoite ei ole nyt käydä keskustelua siitä, miksi pidän haitallisena tätä sopimusta. Nyt luonnollisesti voimme keskustella myös Obaman kunnianhimon tasosta. Hän käy, tai Yhdysvalloissa on nyt vaalikampanja. Obamakin katsoo, että sopimus tulisi saattaa valmiiksi, jotta Yhdysvaltain bioteknologia-alan yritykset hyötyvät tästä. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin tämä välitystoiminta, sovittelu. Ehdotuksessa, jossa ESDS hylättäisiin kokonaan, tätä ehdotusta Euroopan parlamentti ei hyväksynyt. Sitten tehtiin uusi toinen ehdotus, jossa oli erilaisia e, elementtejä ESDSn suhteen, tämän sovittelujärjestelmän suhteen. Mikä on tilanne tällä hetkellä? Voitteko kertoa meille? Sitten 2014 komissiolle kansalliset parlamentit, 20 e, kansallista parlamenttia itse asiassa esittivät kysymyksen, jossa kysyttiin Tuleeko jäsenvaltioiden ratifioida sopimus, jotta se astuisi voimaan? Lissabonin sopimuksen määräysten mukaanhan Euroopan unioni on oikeushenkilö ja näin Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansallisten parlamenttien ei ratifiointia tule hoitaa. Mikä tilanne on, koska tuolloin komissio ei vastausta osannut antaa. Joten äh, äh, mikä on tämän sovittelumenettelyn tilanne ja sitten vielä kansalliset parlamentit, tuleeko niiden ratifioida. Tässä nämä kaksi kysymystä ja sitten toteaisin vielä, että minä olen äh, sitoutumaton jäsen Euroopan parlamentissa, enkä ole vielä koskaan saanut vastausta kysymyksiin, joita olen esittänyt komission virkamiehille. Kiitos. Thank you very much, Mr. Peterle. Kiitos sitten Peterle. Thank you, Mr. <clears throat> Mr. Kiitos puheenjohtaja. Ja puhuja vaihtaa kieltä. Niin komission edustajalle hänen raportistaan käsittelee neuvottelujen tilaa, niin mielestäni sisällyttää monia uusia elementtejä. Ja se, että vahvistetaan kantamme. Se on sisältetty jo päätöslauselmaamme, parlamentin päätöslauselmaan, pidän sitä hyvänä, mutta lisäksi huomaan, noin vain johtuen tästä Saksan tilanteesta tai muiden maiden tilanteesta, että EUn kansalaiset edelleenkin heillä on vaikutelma, että tämän asymmetrinen suhteen malli ja paljon työtä tarvitaan tässä mielessä, että poistetaan syyt tällaiseen vaikutelmaan. korkeammalla poliittisella tasolla. Meille annetaan vakuutuksia siitä, että normeja ja standardeja ei alenneta. Ne eivät laske neuvotteluprosessin myötä, mutta totta kai tältä osin tarvitaan juridista perustaa, jotta tämä voidaan estää. Ja tämä on syynä sille, että paljon kysymyksiä herää ja siksi vuoden alussa, itse asiassa viime vuoden puolella, kävimme Yhdysvalloissa kollegoiden kanssa. Tulimme siihen päätelmään, että meidän kantamme moniin asioihin liittyen eroavat toisistaan voimakkaasti ja suhtaudumme asioihin eri tavalla. Tämä pätee GMOihin, kemikaaleihin, kloonaamiseen ja niin edelleen. Ja toisaalta pitää ajatella Yhdysvaltoja tällaisena kiinteänä yksikkönä ja toisaalta on sitten EU, jossa on monia jäsenvaltioita. Ja useimmat jäsenvaltiot, niillä on varaumia siihen, miten Yhdysvalloissa käsitellään kloonikysymyksiä ja GMO-kysymyksiä. Ja mielestäni me aliarvioimme näitä eroavaisuuksia edelleenkin. Ja kysymykseni kuuluu, jos nyt ymmärsin, tai olen ymmärtänyt Yhdysvaltain ehdotuksen oikein, on seuraava. Ympäristösääntöt, niin niihin pitäisi soveltaa ISDS-mekanismia sen mukaan, ja mihin EU-puoli, mihin toimiin se on ryhtynyt, nyt eh, tältä osin ja miten komissio aikoo suojella ympäristönormeja, jos tulee mahdollisia kiistoja. Sillä meillähän on sääntely, itsenäisyys ja miten huolimatta uudesta ISDS-mekanismista voimme suojella tätä autonomiaa ja miten voimme korottaa standardeja tulevaisuudessa. Ja haluaisin tietää todellakin, miten tämä jäsenvaltioiden ympäristönäkökulmat otetaan huomioon. Siinä kaikki. Thank you very much, Mr. Potts. Kiitos sitten Potts. Ja eh, hodně pozorně. Eh, Kiitoksia. Olen tehnyt tässä Desin kanssa yhteistyötä valiokunnassamme ja olen seurannut myöskin sitä, miten neuvottelut etenevät ja myöskin meillä näitä säännöllisiä visittejä Euroopan parlamentin kryptisessä huoneessa ja käyn siellä läpi näitä papereita, enkä nyt ymmärrä, miksi ne ovat niin kauhean luottamuksellisia. No, minun täytyy nyt todeta, että se mitä Peterille juuri totesi, no se mitä nyt on nähty tähän mennessä osoittaa, että neuvottelut ovat asymmetriset. EU tarjoaa, EU määrittelee tiettyjä kantoja, joissa se voi tehdä myönnytyksiä tai sitten ei. Ja sitten Yhdysvallat pitää kiinni omasta kannastaan. Eli tämä nyt voi lukea näistä papereista, joita on saatavilla. Eli neuvottelut ovat asymmetrisiä. Tämänhetkinen tulos on myöskin asymmetrinen piste. Kansalaisia on vaikea saada vakuutuneeksi siitä, etteikö näin olisi, koska tämä on tilanne. Ja nyt on näitä luottamuksellisia tie- tietoja, ja joillain aloilla haluaisin tietää, onko komissio tehnyt myönnytyksiä näissä asioissa, onko se mahdollista muuttamalla Euroopan lainsäädäntöä. Ja tässähän on, en usko, että tässä nyt ollaan lakeja muuttamassa, mutta komissio on tietyissä asioissa, se muuttaa tiettyjä täytäntöönpanosäädöksiä, koska tämä prosessi ei ole demokraattisessa valvonnassa ja olen välillä kauhuissani, kun näen, miten komissio on antanut luvan tuholaismyrkyille ja torjunta joita ei olisi pitänyt joille ei olisi pitänyt antaa lupaa. Ja sitten voisin kertoa teille kymmeniä esimerkkejä, oli kyseistä fosfaateista tai muista tuotteista, ja ehkäpä meidän pitäisi kunnolla nyt analysoida tilannetta. Ja kivi puristaa nyt siitä, missä täytyy tehdä mukautuksia, koska meidän täytyy lähentyä amerikkalaisia standardeja, mutta kaikesta huolimatta tämä nyt kauhistuttaa minua ja meidän pitää nyt erittäin valppaina olla näissä kysymyksissä. Ja toinen ongelmallinen kysymys, ja tämä oli yksi tulostapaamisesta, kun tapasimme kongressissa kollegoita, ja siellä ei ole mitään muutettu. Yhdysvallat ei pysty takaamaan, että TTIP-neuvotteluiden tulokset sitten toteutetaan osavaltiotasolla. Kun katsotaan lainsäädäntökysymyksiä osavaltiotasolla, niin federaalinen taso ei pysty niihin asioihin puuttumaan. Tämä on jo kuultu. Ja Yhdysvalloissa saamme kuulla myöskin, että ei pystytä siellä takaamaan, että nämä neuvottelut ovat sitovia osavaltioille. Eli on nyt, tiedä onko järkevää enää neuvotella TTIPistä, koska mitä hyötyä niistä on, jos näitä kaikkia asioita ei oteta huomioon. No, haluan kuitenkin kiittää komissiota siitä, että viimeinkin tietyt asiat, jotka liittyvät Yhdysvaltojen liike niitä on nyt vähän vastustettu, erityisesti mitä tulee hormoni toimintaa häiritseviin tekijöihin. Sieltähän on tullut paljon kaupallista painostusta ja nyt komissio yrittää vastustaa tätä painetta, olen sen nähnyt. Ja sitten näissä lainsäädäntökysymyksissä komissio alkaa vihdoinkin toimia myönteisillä. Eli kaksi varaumaa tässä nyt on. Neuvotteluissa on asymmetriaa ja ikävä kyllä emme ole tätä vielä huomanneet. Ja Yhdysvalloissa federaalin hallitus ei välttämättä pysty pakottamaan osavaltioita noudattamaan sitä, mistä se sopii sitten Euroopan kanssa neuvotteluissa. Sitten Görling. Thank you very much, Chairman. Um, I... Kiitos puheenjohtaja. Haluan vain esittää kommentin. Haluan varmistaa, että saavutamme sopimuksen TTIPin osalta kauppa USAn kanssa on tärkeää EUn taloudelliselle tulevaisuudelle. Tämä on meille tärkeä aihe brittiläisenä parlamentin jäsenenä, kun tässä nyt on kansanäänestys tulossa siitä, että pysymmekö jäseninä. Yksi tärkeimmistä asioista, joka tähän liittyy, on se, että EU-jäsenyys antaa meille pääsyn ulkomaisiin kauppahan ja haluamme, että saan sopimusaikaa niin pian kuin mahdollista. Syy tähän on se, että haluan nyt alustaa täällä kommenttin, jonka esitetään, sillä en halua olla estämässä tietipiä mitenkään, mutta, ja tämä on melko suuri, mutta nyt ollaan saavuttamassa tilanne, jossa pitää saada yksityiskohtia siitä, miten, no erityisesti jos otan niitä osalueita, jotka monet kollegat ovat maininneet, että josta tämä valiokuntakin vastaa, ei pitää pohtia, miten aiotaan saavuttaa hyvä sopimus, sillä meille sanotaan jatkuvasti, ja ei ole syytä uskoa, miksi näin olisi, että varmistetaan, että normia, normeja me ei heikennetä, joten ollaan saavuttamassa piste, jossa seuraavassa komission telipestyksessä pitää saada selityksiä siitä, millainen tämä mekanismi tarkalleen ottaen tulee olemaan, jos halutaan saavuttaa tämä ekvivalenssi No- normien odottamisen osalta minulla nyt ei ole mitään ongelmia uskoa sitä, että aikomus on tämä, mutta mitä tämä tulee tapahtumaan konkreettisesti, ja jos ei, niin ehkä näihin nämä luvut pitää pistää sivuun. Se tämä tulee on hyvin vaikeaa, ja parametin tietenkin sopia tästä, joten no en nyt ole kaikkien kanssa samaa mieltä, mutta kaikki kannat pitää ottaa huomioon ja ottaa vakavasti. Siellä olisi hullua, jos tämä sopimus menisi pieleen, vaikka on ollut mahdollisuus kuulla kaikkia, ja komission pitää esittää meille yksityiskohtaisesti, millaisia mekanismeja tässä nyt aiotaan laatia. Kiitos. Thank you very much, Miss Jätelmäki. Kiitos sitten Jätelmäki. Kiitoksia tiedoista. Minun täytyy kuitenkin sanoa, että tarvitsen kyllä paljon enemmän tietoa ennen kuin voin arvioida tämän tilannetta ja että pystyisi sanomaan onko tämä hyvä vai huono. te totesitte että sääntelyn ja sääntöjen puolella on tapahtunut paljon edistystä. No, sääntelyn puolella tai molempienkin puolella se voi tapahtua niin että korotetaan tasoa tai lasketaan tasoa. te totesitte että me emme alenna tasoa. missä asioissa on korotettu tasoa tai mitä tämä edistys sitten ta tarkoittaa? ja nimenomaan haluaisin niin kuin, tarkempaa tietoa koskien elintarviketurvallisuutta ehkä antibioottien käyttöä myös kuluttajansuojan alalta. ei riitä se että sanotaan että nousee tai laskee tai, on, on, tai <laughs> varsinkaan se että sanotaan että on edistystä tapahtunut koska eihän se kerro yhtään mitään meille missä asioissa on tapahtunut. eli, eli konkreettisesti elintarviketurvallisuuden alalta kuluttajansuojan alalta muutama konkreettinen asia missä on edistytty ja millä tavalla sitten kysyisin onko tariffeista neuvoteltu laisinkaan vielä niin, niin mitä siinä on tapahtumassa? kolmas kysymys missä asioissa ei ole edistytty laisinkaan ja mitkä, jäävät, mitkä asiat ovat jäävässä loppuvaiheeseen koska niissä on suuria erimielisyyksiä? Ja sitten erittäin tärkeä kysymys on se että sitooko, tämä osavaltioita. Ja haluaisin muistuttaa edellisestä Yhdysvaltain kanssa neuvotellusta sopimuksesta, joka siinä loppuvaiheessa ilmeni, että se ei sido ollenkaan osavaltioita ja parlamentti hylkäsi sen ja onneksi hylkäsi mutta toivoisin että tällä kertaa ei käy niin että me loppuvaiheessa saamme niitä tarkkoja tietoja ja saamme tietää vasta siinä vaiheessa sitooko se osavaltiota vai, vai ei koska kyllä se tulee johtamaan hylkyyn täällä ainakin omalta kohdaltani jos se sitoo vain kaikelta osin keskushallitusta. mutta näihin haluaisin vähän enemmän tietoa. kiitos. Thank you very much, Miss Gardini. Kiitos, Ten Gardini. Kiitoksia. Haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta ja muistuttaa kuitenkin, ja tässä nyt kuuluu näistä puheenvuoroista, että tästä aiheesta ollaan hyvin pitkälti samaa mieltä Euroopan parlamentissa. Eli emme halua, että neuvottelut lähtevät nyt väärään suuntaan. Tämä nyt tuli esille jo edellisellä lainsäädäntökaudella, kun estimme nämä uuselintarvikkeet, koska karniklonaattien osalta ei päästy sopimukseen. Ja tämä on ihan yhtä tärkeä kysymys. Edellisellä lainsäädäntökaudella korostimme tätä, kun tapasimme pääneuvottelija Berseron. Ja tärkein huolenaihe liittyy nyt asioihin, jotka liittyvät tähän valiokuntaan. Ne liittyvät kansanterveyteen, elintarviketurvallisuuteen, eläinten ja ympäristön suojeluun ja kuluttajien tiedottamiseen. Ja kuten Körlinkin muistutti, on selvää, että meidän pitäisi saada päätökseen tämä kauppasopimus, mutta sopimuksen laatu on kuitenkin ratkaiseva. Yhdysvaltalaisten lähestymistapa on erilainen kuin Euroopassa, kun ajatellaan nyt vaikka tätä varovaisuusperiaatetta, jota noudatetaan Euroopassa, tai sitten valvontaa, jota täällä on. Euroopassahan meillä on integroitua valvontaa, Yhdysvalloissa tätä taas ei ole. Se hoidetaan siinä välivaiheessa. Mutta sitten kun katsotaan yksityiskohtaisia, täällä on torjunta-aineita, jotka on kielletty EU:ssa, mutta Yhdysvalloissa niitä voi käyttää. Sitten geenimuunnellut organismit, hormonit, no tämähän tuli jo esille, eli Yhdysvallat käyttävät eläinten kasvatuksessa antibiootteja, ja tämähän on hyvin arkaloutoinen kysymys. Yhdysvalloissa 70 prosenttia antibiooteista, joita on käytetty, niitä käytetään juuri karjan kasvatuksessa. Eli Niitä käytetään ennaltaehkäisellä tavalla ja ainoastaan 10 prosenttia käytetään sitten eläinten parantamiseen ja 20 prosenttia sitten ihmisten parantamiseen. Eli nämä ovat lukumia, jotka Euroopassa eivät ole ollenkaan samanlaisia, koska se, tämä 70 prosenttia käytöstä menee käyttöön, joka on ollut kiellettyä EU-ssa vuodesta 2006. Ja sitten kloorin käyttö kanojen puhdistamisessa. No Euroopassa tämä ei ole samalla tavalla mahdollista. Ja esimerkiksi Italiassa näitä lihoja säilytetään pakastimessa ja siellä nämä säännöt ovat vielä täsmällisemmät. Sitten kloonaus, maantieteelliset merkinnät, Yhdysvaltalaiset eivät tätä myönnä ja sitten tuotemerkit ja niin edelleen. Eli komissiolta haluaisin kysyä, voitaisiinko käyttää tätä metodologiaa, joka mielestäni olisi ehkä paras. Eli se, että meillä olisi yhteisiä lähestymistapoja ja vastavuoroista tunnustamista siellä, missä meillä on samantyyppisiä normeja, tai sitten Pitäisikö rajoittaa yhteistyötä siellä, missä normit ovat kaukana toisistaan, ja sitten tietojen vaihtoa ja harmonisointia. Nyt kun käyn läpi tätä tekstiä, niin vaikuttaa, että tämä nyt olisi lähestymistapa, jota on noudatettu, koska elintarvike- ja maatalousalalla, ja kun katsotaan näitä kasviterveyteen liittyviä kysymyksiä, niin Tässähän on erityissääntelyä tulossa näiden kahden osapuolen välillä, mutta onko tässä sitten automaattista tunnustamista? Ehkä pitäisi kummallakin puolella hyväksyä nämä ja miettiä sitten jonkinlaista yhteistekstiä näistä säännöistä. No, tässä nyt on monenlaisia kiistoja, jotka ovat mahdollisia tässä lähestymistavassa. Eli komissiolta haluaisin kuulla, kuinka pitkälti olemme sitoutuneita näihin kysymyksiin. Seuraava Miss Dornano. Kiitoksia sitten Dornano. Monsieur President. Kiitos puheenjohtaja. Nyt on 12 neuvottelukierrokset, jossa käsitin pääosin sääntelyyhteistyötä ja vaikuttaisi siltä, että tietyt lähentymiset ovat, valmi- ovat mahdolliset. Haluaisin siis tietää, jos voitte kertoa meille lisää niistä asioista, joissa osapuolet lähentyivät EU siis sanoi, että se haluaa sulkea neuvottelun ulkopuolelle nämä GMO-kysymykset ja kasvuhormonit. No, mutta joka tapauksessa haluaisin korostaa, että on tämä suuri kuilu Yhdysvaltojen ja EUn välillä, jos ajatellaan jäljitettävyyttä. Toisella puolella Atlanttia jäljitettävyys tapahtuu, kun karja siirtyy osavaltiosta toiseen, mutta siinä aikarajat ovat 12 kuukautta päinvastoin EU-ssa Tämä tarkastelu alkaa jo heti, kun tämä eläin syntyy, joten nämä eläinsuojelunormit ovat myös erilaiset. EUn normit ovat siis täysin toisenlaiset kuin USAssa komissiolla. Onko sillä aikomus tarkentaa, millä ehdoin tässä voidaan mennä eteenpäin? Toinen ala, jolla molemmat osapuolet ovat vastakkain, riskien arviointi, jos ajatellaan kemiallisia tuotteita muun muassa. Yhdysvalloissa puhutaan kohtuuttomista riskeistä, jossa näyttötaakka on viranomaisilla, jonka pitää tutkia, onko kemiallinen aine vaarallinen vai ei. Tämä järjestelmä on rajoittanut tiettyjen tuotteiden kieltoa huolimatta vakavista huolista liittyen niiden varoisuuteen. Unionissa varovaisuusperiaatetta käytetään. Riskinarvioinnissa viimeinen kysymykseni on siis seuraava neuvottelut sääntelyyhteistyön alla? aiotaanko niissä pohtia yhteisiä normeja riskien arvioinnin suhteen, ja jos kyllä, niin minkälaista analyysiä tässä aiotaan käyttää? Thank you very much. Miss Suitsa. Kiitos sitten Suitsa. gospodine predsjednie Ja pozorno pratim. Kiitos puheenjohtaja. Olen vuosien ajan eh, seurannut näitä neuvotteluja erittäin kiinnostuneena ja mm, myös Kroatian kansalaiset ovat hyvin kiinnostuneita. Olen usein eh, osallistunut eh, keskusteluihin seminaareihin kansalaisten kanssa ja saanut heiltä hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä ja nyt esitänkin näitä kansalaisten huolenaiheita kysymyksissäni. Minä olen hyvin huolissani TTIPistä, en kannata sitä. Haluan parantaa kilpailukykyämme, mitä tulee esimerkiksi kaukoidän maihin ja yleisesti ottaen voin kyllä ponnisteluja kilpailukyvyn parantamiseksi tukea, mutta tässä tarvitaan mielestäni kyllä vielä lisää tietoa. Olen siellä turvahuoneessa käynyt tutustumassa asiakirjoihin useankin otteeseen, mutta kyllä se aika hankalaa on ja läpinäkymätöntä ja myös tästä syystä varmaan kansalaiset enimmäkseen vastustavat TTIPiä. Parlamentilla on oma päätöslauselmansa asiasta, mutta tässä on kyllä vielä koko joukko avoimia kysymyksiä. Niitä tässä nyt haluan esittää. Ensinnäkin tarvitaan oikeusperustaa tai lakimuutoksia sopimuksen osien täytäntöön panemiseksi. Ja toivomme, että Euroopan standardeja ei missään tapauksessa alenneta, mutta tässä on kuitenkin vielä kaksi avointa kysymystä komission edustajalle. Tarvitaanko kansallisissa parlamenteissa ratifiointi? Tätä ei vielä ole meille lopullisesti selvitetty. Ja toinen kysymys on äh, tämä sovitteluväline. En ole ihan varma siitä, äh, että olisimme siitäkään saaneet minkäänlaista lopullista hyvää vastausta. Nämä ovat kansalaisille merkittäviä huolenaiheita, GMOt samoin ja torjunta-aineet, joten toivon, että Euroopan standardit saadaan tosiaan säilymään. Kiitos. Kiitos, tämän Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia komissiolle tilaisuudesta käydä tätä keskustelua. Minä kuulun tässä talossa niihin, jotka näkevät kyllä kauppasopimuksessa etuja, mutta kun me tarvitsisimme lisätietoa. Edelleen on koko joukko kysymyksiä, joihin tarvitaan huomattavasti konkretiaa ennen kuin voidaan mitään lopullista kantaa asian ottaa. Kemikaalipolitiikka, elintarviketurvallisuus, antibioottien käyttö, eläinten pitoa, samoin AAY-oikeudet ja niin edelleen. Me tarvitsemme konkretiaa ennen kuin voimme ottaa lopullisesti kantaa. E, täällä puhutaan siitä, että tässä mennään oikeaan suuntaan. Eihän tämä ole mikään tyydyttävä vastaus ollenkaan. Esimerkiksi kehitys maatalousalalla, eli torjunta-aineiden lisääntyvä käyttö on jo tänä päivänä äärimmäisen suuri ongelma ekosysteemeillemme, ähm, esimerkiksi mehiläisille eh, ihmisille, ihmisten terveydelle myös. Eli EUn kemikaalipolitiikkaa täytyy kiristää ihmisten ja ympäristön eh, edun nimissä, joten minä en voi ollenkaan ymmärtää, että mennään toiseen suuntaan, että ei edes saada säilytettyä niitä standardeja, jotka meillä on jo ympäristön ja terveyden suojelemiseksi. Joten minä toivoisin, että nyt mentäisiin näillä aloilla konkretiaan itse asioihin, juuri myös siis meidän valiokuntamme toimivalta alalla. Tarvitaan konkreettisia vastauksia komissiolta, mutta kiitos tästä tämän päivän tapaamisesta. Thank you very much. Miss Evi. Kiitoksia sitten Evi. Sì, grazie. Kiitoksia. Minäkin haluaisin nyt kysyä komissiolta. Ensinnäkin ihan toteamus. Sopimuksessa, sopimuksesta puhutaan liian vähän ainakin omassa maassani Italiassa. Keskustelu ei millään tavalla ole kiinnostanut kansalaisia, joita tämä kuitenkin ensimmäisenä koskee kun ajatellaan sopimuksen vaikutuksia. Ja kun katsotaan vaikutusten arviointeja, joita meillä on sopimuksesta, jotka on voitu lukea, niin parhaassa tapauksessa tulokset ovat kyllä aika naurettavia, kun taas verrataan niihin vaaroihin, joita sopimuksessa on, kun ajatellaan eurooppalaisia turvallisuuden tasoja ja normeja. Monet kollegat ovat jo puhuneet monista asioista, jotka erityisesti liittyvät tämän valiokunnan toimialaan. Ja haluaisin esittää kysymyksen komissiolle, joka liittyy tähän ISDS-kysymykseen. Ja, ja kun katsotaan, mitä nyt on yritetty tehdä Kaliforniassa, siellähän haluttaisiin glyfosaatti mukaan mahdollisesti syöpää aiheuttavien aineiden listalle, eli se pitäisi kieltää. Eli näin voi käydä lausekkeelle. Tämä on hyvin vaarallista, ja haluaisin nyt komissiolta vastauksen tähän, eli millä tavalla Euroopassa voi käydä, mikäli tällaiset ehdotukset menevät läpi. Kiitos. Thank you very much. And now at the end. Kiitoksia. Ja sitten kollegoiden kysymyksiin saa nyt sitten vastata komissio. Ei tässä oli aika monta asiaa jo tullut esille. Thank you uh, very much. Uh, Kiitoksia kovasti monille edustajille, jotka esittivät hyvin tarkkoja kysymyksiä. Myönnän, että tämä on ehkä hyvin tiukka tilanne. Tässä pitää tarkastella asioita tarkkaan niin yliopisto 25 vuotta sitten, mutta tämä on nyt tulkoon kuin palaisi koulun penkille. mitä nyt yrittää vakuuttaa teidät siitä, että otamme vakavasti nämä kommentit, jotka esititte tässä valiokunnassa monta kuukautta jo, nyt kun neuvotteluja on käyty. Ja haluan korostaa, että se mitä edustajat sanoivat, se menee eteenpäin hallinnolle. Täällä on neljä kollegaa, enemmänkin viisi mukana. He edustavat eri komission osastoja, ottavat nämä huomionne huomioon, tämä on meidän tehtävämme ja velvollisuutena teitä kohtaan varmistaa, että tämä kaikki menee eteenpäin ja että varmistetaan, että seurantaa tapahtuu. Ja tietysti Balcho, edustaja, hänen edustajan kysymys kosketti minua, hän pyysi rehellistä vastausta. Kyllä, yritän siitä totta kai tehdä kaikkien kysymysten osalta, mutta aloitetaan esittelijä Dorfmannista. Hän esti kysymyksen, joka liittyy suhteista USAn vaaleihin. Tämä on totta kai enemmänkin Amerikan puolen asia. Heidän pitää sitä hoitaa, mutta kuitenkin totta kai pitää paikkansa, että nämä kaksi ehdokasta, jotka ovat saaneet eniten tukea. Herra Trump ja Hillary Clinton demokraattien puolella ovat tehneet näkyviä kommentteja USAn kauppapolitiikasta enemmänkin suhteessa trans, tai Tyynemeren sopimukseen, joka saatu päätöksen, mutta Trump on sanonut, että hän haluaa tietysti avata uudelleen tämän, joten nämä ovat kysymyksiä, joita tulemme kyllä seuraamaan läheltä kuitenkin Nykyhallitus on totta kai sitoutunut tähän yhteiseen hankkeeseen, ja kuten sanoin aikaisemmin, he haluavat saada sen mahdollisesti päätöksen tänä vuonna, se jää nähtäväksi, onko se mahdollista, mutta niin he ovat sanoneet julkisesti. Kokoustin Dorfmanin kanssa viime vuonna, ja hän muistan, että selitti minulle, että hän että Itävallan alueella hän, hänellä on omenaviljelmä, ja että hän vie omenamehua USAan, mutta ei omenoita, johtuen, että on pitkiä menettelyitä siihen liittyen Washingtonissa. Ja voin sanoa, että meistä tämä on hy- ihan perus- hyvin perusteltu valitus, jotka osa on tehnyt, että on näitä pitkiä byrokraattisia menettelyitä, joita tapahtuu ruoka- ja vihannesalalla. Neuvottelijamme, voin sanoa teille, muistuttavat amerikkalaiset, että ne ovat, että siis USAssa nämä ovat paljon pidempiä kuin mitä EUlla kestää hyväksyä lisenssejä sille, että tuodaan GMO-tuotteita, joten valitus, joka tulee usein amerikkalaisilta, on, että kestää pitkään. Osoittaa, että tuotessa on GMO, että tämä ei ole tieteellistä. No voimme siihen sanoa hyvin vankasti, että osataan, että on hyvin pitkä aika, joka kestää esim. omenoilla ja pärnöillä. Sillä nythän niitä ei voida vielä enää Venäjällä niin paljon johtuen heidän toimistaan pari vuotta sitten. Edelleenkään emme ole saaneet siihen positiivisia lopputuloksia, mutta toistan tämä osataan, miten monimutkaista tämä neuvotteluprosessi on, sillä otamme huomioon ne kommentit, jotka sanotaan, että nämä neuvottelut eivät voi tätä suojelun tasoa laskea. Näin ei voi olla. Tämän komission sen on sanonut hyvin selvästi, mutta samalla kuitenkin meillä on velvollisuus teidän tuottajienne ja valtioiden kohtaan ja varmistaa, että he pääsevät ulkomaisille markkinoille. Siitä tässä neuvottelussa on myös kyse. Yleisesti ottaen monet teistä estävät tämän kysymyksen, joka liittyy suojelun tasoon. Sitä ei lasketa TTIPin myötä ja korostan, että suojelun taso asetetaan sääntelijöiden eikä neuvottelijoiden toimesta. Me helpotamme sääntelyyhteistyömekanismia sääntelijöiden välillä molemmin puolella Atlanttia, mutta ne pysyvät edelleen suvereineja. Tämä tulee tänään TTIP-tekstistä. Tämä on EUn ja USAn kanta, että sääntelijät tulevat pysymään autonomisina ja suvereineja oikeudessaan – asettaa suojelun taso, ja siihen tarvitaan hyväksyntä niiden parlamentilta ja mukaan lukien Euroopan parlamentilta. Joten tämä ei tule muuttumaan, eli emme aio luoda sisämarkkinoita, yhtenäismarkkinoita USA kanssa samalla tavoin kuin on EUn sisämarkkinoiden osalta. Tässä on perusero. Pyrimme sääntelyyhteistyötä lisäämään, jotta voidaan vähentää turhia, tarpeettomia kaupan esteitä, ja kuten täällä eräs edustaja sanoi, on ero mun kuin tariffin välisen esteen välillä, joka on tällaista tarpeetonta päällekkäisyyttä, jolla on sosiaalisia kuluja Euroopalle ja joka tekee tuotteistamme palveluistamme vähemmän kilpailukykyisiä. Ja sitten toisaalta on muut kulut, jotka liittyvät demokraattisiin valintoihin, jotka saattavat erota EUn ja Yhdysvaltain välillä. Ja on monia Kantemoni on korostanut tätä kommenteissaan, että on tilanteita, joissa on eri näkökulma, lähestymistapa, ja tämä on sanottu neuvotteluissa. Olemme sanoneet, että peruslainsäädämme GMOille ei ole asiasta neuvotellaan. Olemme selventäneet, että emme aio tuoda hormonikäsiteltyä lihaa näiden neuvottelujen myötä, tai karjaa, joka on saanut kasvu, kasvua lisääviä aineita – tässä on selvät parametrit kyllä neuvotteluissa, jotka olemme julkistaneet. Komission jäsenet ovat esittäneet sitä julkisia kannanottoja, ja siitä voitte pitää meitä tilillä sillä. Huomaatte tekstistä sitten, jota olemme lähettäneet. Ne ovat kaikki saatavilla teille. Näette siinä kaikki ehdotukset, jotka on tehty. Ne ovat Euroopan parlamentin jäsenten nähtävissä täällä siellä lukuhuoneessa, mukaan lukien konsolidoidussa muodossa, jossa Yhdysvaltain kantaa myös mainittuna meidän ehdotuksemme ovat verkossa. Ja ne, jotka sanovat, että tämä on salaista neuvottelua, eivät puhu totta, sillä monta kuukautta jo olemme laittaneet kaikki ehdotuksemme internettiin ja parlamentin ja valit, äh, valilla valitut edustajat näkevät konsoloidut tekstit, johon kuuluvat myös USAn ehdotukset lukusalissa. Ja nyt myös jäsenvaltioissa on ollut pääsy niihin joulusta lähtien, joten on 23 jäsenvaltio tähän mennessä. Taitaa olla vielä neljä yli, mutta 23, jotka ovat ottaneet käyttöön nämä kansalliset joissa voidaan käydä läpi näitä konsolidoituja tekstejä. Ja nämä lukusalit, niihin on pääsy myös ihan kansallisilla kansanedustajilla, eli ei pelkästään Euroopan parlamentin jäsenillä ole pääsy, vaan myös teidän kollegoiden kansallisissa parlamenteissa on pääsy konsolidoituun tekstiin ja voitte pitää mitä tilillä tästä, jos on säännöksiä noista teksteistä, joista puolueenne tai itse ette ole samaa mieltä ja haluatte ottaa esille asioita siihen liittyen. Kävisin läpi muutamia kommentteja, jotka useat teistä ovat esittäneet. Toivottavasti voin vastata niin kattavasti kuin mahdollista mitä tulee edustaja Balashin kysymykseen. Täm, näihin kestävyyden vaikutusarviointiin sen tekee ulkoinen konsultoija. Tämä on riippumaton raportti. Täällä konsultilla on ollut vapaus saada tietoa eri luvuista. Ja tämä tutkimus on kantitatiivinen ja laadullinen, eli tämän raportin tavoite, joka tulee olemaan monta sataa sivua pitkä, on arvioida laatua ja myös määrää, että miten tämä sopimus tulee vaikuttamaan sitten, kun sitten pannaan täytäntöön. Ja raportissa käsitellään myös erityisiä toimialoja, kuten esimerkiksi sosiaalisia oikeuksia, yhteiskunnallisia oikeuksia tai merialaa. Näitä on noin kymmenen että niitä kymmenittäin, he ovat tunnistaneet tiettyjä kysymyksiä, jotka heidän mukaansa ovat tärkeässä asemassa, kun ajatellaan tätä kestävyyttä. Tämä on eroa siis perinteisestä vaikuttavuusarvioinnista, joka on kvantitatiivinen, mutta tämä on tämä sustainability-vaikutusten arviointi, kestävyyteen liittyvä siis, jossa korostetaan tätä sopimuksen laadullista aspektia. Ja me totta kai komissiona, meidän tavoitteemme on antaa teille sopimus, joka on paras mahdollinen, jos ajatellaan laatua. Paras siis ikinä. Ja tämä liittyy siihen, että avataan markkinat, mutta toisaalta myös sopimus on keino meille edistää tiettyjä arvoja, vaikka on paljon eroja välillämme, jos ajatellaan siis EUta ja Yhdysvaltoja, mutta nämä erot ovat paljon pienemmät, jos vertaillaan muita kauppakumppaneita, kuten Intiaa, Brasiliaa, Kiinaa tai Venäjää. Haluaisin mainita edustaja Müllerille hänestä kysymyksen kysymyksiä liittyi näihin vaikutusarviointeihin, Lähetimme Yhdysvaltaille tekstituksen joulukuussa. Siinä puhutaan sitoumuksesta siitä, että, että metsäalalla ryhdytään toimiin, sillä pyritään laittomia hakkuita estämään alalla ja siihen kulumissäännöksistä, jos ajatellaan yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, joten yritämme tehdä uusia asioita TTIPissä jossa on yhteisiä tavoitteita, joita jaamme heidän kanssaan. Sitten edustaja Stassin kysymys. Minä olen pyrkinyt tässä selittämään eroa eh, ei-tariffiesteistä, eh, jotka liittyvät eh, eri politiikan aloihin. Ja me varmasti tulemme myös tämän sopimuksen jälkeen niiden kanssa elämään. Ei tämän vapakauppasopimuksen kautta ole tarkoitus mitenkään esimerkiksi tämän Euroopan parlamentin tai neuvoston yhdessä päättämiä ää, tekemiä päätöksiä vesittää. Eli kaikki ää, ne ehdotukset, joita me teemme, pyrkivät luonnollisesti parhaaseen mahdolliseen tulokseen, mutta luonnollisesti Euroopan parlamentti tekee lopulliset päätökset. Ei tässä taustalla ole mikään teknokraattinen prosessi, vaan ehdottomasti demokraattinen prosessi. Ja Riitsin suhteen aivan varmasti on äh, perusteltua sanoa, että meidän lähestymistapamme on kyllä täysin erilainen kuin äh, yhdysvaltalaisten ystäviemme lähestymistapa. Sitten äh, esittäisin huomion investoinneista. Taas esitti tämän kysymyksen, Baltso esitti kysymyksen, useammatkin teistä esittivät kysymyksen tämän äärimmäisen tärkeän neuvottelujen osan tilanteesta. Euroopan parlamentissa on käyty pitkiä keskusteluja, siitä samoin julkinen keskustelu on ollut aika ristiriitaista kun TTIP-neuvotteluja on käyty hyvin pitkien kuulemisten jälkeen. Me kuulimme kansalaisyhteiskunnan sidosryhmiä, me kuulimme Euroopan parlamenttia luonnollisesti ja jäsenvaltioissa käytiin hyvin pitkiä keskusteluja. Ja tässä todella me olemme nyt tehneet tai luoneet täysin uuden alustan investointiriidan ratkaisuille. Eli tämä ei periaatteessa vanhaan ISDS-järjestelmään tai eroa siitä täydellisesti, mutta olemme nyt siis tehneet ehdotuksen siitä, että nämä investointikiistat ratkaistaisiin sellaisessa yhteydessä, jossa oikeus säännellä tunnustetaan muodollisesti tämän mekanismin määräyksissä. Eli näin ollen tämä on laillistettu tavalla, että eh, jatkossa näitä sovittelijoita eh, ei nimitetä millään muulla taho, tasolla tai taholla kuin eh, sopimusosapuolten, eli siis näiden kahden eri hallinnon yhteistyössä. Kuulemiset tulevat olemaan julkisia ja on myös mahdollisuus esittää sitten vetomus tehdystä tehtyyn päätökseen liittyen. Ja meidän mielestämme tämä on soveltuva vastaus, eli siis löytää tasapaino eri välineiden välillä ja niiden hyvin äh, vahvojen äh, kantojen huomioon ottaminen, joita äh, yhteiskunta on esittänyt. Mutta kyseessä on neuvotteluprosessi yhdysvaltalaisten kanssa helmikuun kierroksella keskustelimme asiasta ja selitimme, että tämä tasapaino Euroopan mielestä on välttämätöntä säilyttää, eikä ole ollenkaan mikään salaisuus, että me sanoimme, että tämä on myös Euroopan parlamentin hyvin tiukka kanta. Tehän olette investointisuojasta esittäneet hyvin selkeitä kannanottoja viime kuukausina. Ja tiedän ja voin myös vahvistaa, että kaikki tämä loppujen lopuksi alistetaan teidän hyväksynnällenne. Pots äh, esitti joku sen kysymyksen luottamuksellisuuteen liittyen, salassapiton liittyen, mitä teksteihin tulee. Minä mielestäni tähän jo osittain olen vastannutkin. No, hän myös äh, kysyi mahdollisesta, mahdollisista neuvottelujen äh, asymmetrisestä luonteesta. Totta on, että Yhdysvallat on liittovaltio, mutta kauppapolitiikassa myös Eurooppa toimii tällä tavoin. Eli me voimme kyllä näissä eh, neuvotteluissa olla tasavertainen kumppani. Meillä on kaksi talousaluetta, jotka ovat samankokoisia. Ja eh, jos me haluamme, että tämä meidän painoarvomme heijastuu tähän neuvottelutulokseen, niin sitten meidän täytyy olla meidän täytyy olla johdonmukaisia ja myös toimia yhtenä rintamana. Ja erityisesti neuvosto on kyllä todella pyrkinyt ottamaan huomioon erittäin hyvin tasapainon eri jäsenvaltioiden välillä, mutta myös Eh, standardiemme säilyttämisen ja erityisesti sen, että tässä tulee tulosta kansalaisten eh, hyödyksi, siis kilpailukyvyn vahvistuminen ja niin edelleen. Euroopassa eh, monia asioita tullaan hoitamaan delegoitujen säädösten kautta ja niin kuin tiedätte, teillä on tässä siis sitten toimivalta. Yhdyssä valtojen tilanteesta sitten monet teistä puhuitte osavaltioiden tilanteesta. Sitten kun TTIP-neuvottelut on päätetty ja molemmat osapuolet ovat ratifioineet sopimuksen, Yhdysvaltain hallinto on vastuussa sopimuksen täytäntöönpanosta kaikilla hallinnon tasoilla. Eh, koska tässä tulee olemaan esimerkiksi eh, kiistojen ratkaisumenettely, joka on sitova, niin sitten siinä tapauksessa, että osavaltiot eivät sopimusta eh, kunnioita, on mahdollisuus puuttua asiaan. Mutta Äh, Yhdysvalloissa äh, tietyt asiat eivät kuulu äh, keskushallinnon toimivaltaan, mutta näinhän on Euroopassakin, ei kaikki suinkaan kuulu Euroopan unionin toimivaltaan. Ja kysymys siitä, miten osavaltiot tulevat kunnioittamaan sopimusta, pikemminkin liittyy tähän neuvottelutulokseen niillä alueilla, joilla toimivalta onkin osavaltioilla. Varmaan tiedätte, että erityisesti julkisten hankintojen alalla tämä asia on äärimmäisen tärkeä. Eurooppalaiset mm, tarjouskilpailuihin osallistuvat tahot voisivat jäädä tässä heikompaan asemaan, eli meidän täytyy luonnollisesti neuvotteluissa keskustella myös hankinnoista, jotka toteutuvat osavaltiotasolla tai vieläkin alemmalla tasolla. Sama koskee muun muassa tutkintojen tunnustamista. Tämä on usein asia, joka on Yhdysvalloissa alemman tason toimivaltaa, mm, ihan niin kuin meilläkin toimivaltaa on paljon jäsenvaltioilla. Eli osa neuvot neuvotteluista riippuu juuri tasapainon löytämisestä, eli päätökset, joita tehdään Yhdysvalloissa keskushallinnon tasolla, mutta joissa sitten on toimivaltaa myös osavaltiotasolla. Kysymykset, jotka siis ovat sitten sopimuksen voimaan astuttua sitovia. Kun niistä tulee laki, niin ne sitovat myös osavaltiotasoa. Ne teistä, jotka tunnette Yhdysvaltain järjestelmää, tiedätte, että siellä ollaan kyllä hyvin perusteellisia täytäntöönpanoa alallakin. Sitten Göllingin kysymykset tuloksista. Minähän mainitsin jo, että tässä ponnistelemme erittäin erittäin kovasti saadaksemme aikaan tekstejä. Niin, että kesän mennessä te ja jäsenvaltiot voivat todella nähdä miten aiomme eri aloja lähestyä. Ja niin kuin te kaikki olette todenneet, eroja on, koska esimerkiksi kemikaalien käytössä meidän lähestymistapamme saattaa olla hyvin erilainen kuin Yhdysvaltain. Sama saattaa koskea vaikkapa lääkealaa tai ajoneuvojen päästö kysymystä. Eli nyt tässä vaiheessa me tarkastelemme, mikä on mahdollista, mutta tässä meitä tietenkin rajoittaa Stassin huomio siitä, että kun me olemme tehneet aivan perusteltuja poliittisia valintoja, Eh, ja nämä valinnat saattavat olla erilaisia, niin näissä tapauksissa eh, nämä erot tulevat säilymään jatkossakin. Mutta jos on sellaisia eroja, joilla ei ole mitään vaikutusta kansallisten turvallisuuteen. Siis ei varmaankaan tunne olevansa vähemmän turvassa, jos ajaa tai menee autoon Yhdysvalloissa tai <laughs> Euroopassa, koska turvallisuus on aivan samalla tasolla, mutta tämä saattaa aiheuttaa valtavia lisäkustannuksia yrityksille, jotka tuottavat malleja, usein siis eurooppalaisia yrityksiä, niin tämä saattaa todella lisätä kustannuksia. On siis äh, tarpeetonta äh, sääntelyn päällekkäisyyttä joillain aloilla ja nyt pyrimme todella äh, parantamaan sääntelyviranomaisten tiedonvaihtoa niin, että suojelun taso jota voidaan vahvistaa. Tähän monet viittasitte suojelun tason. Jos me voimme vahvistaa suojelun tasoa, kun saamme esimerkiksi vastapuolelta lisää tutkimustietoa, tieteellistä tutkimustietoa, koska sääntelyviranomaiset toimivat paremmassa yhteistyössä, tai jos saamme rinnakkaislääkkeitä, siis geneerisiä lääkkeitä, edullisempia lääkkeitä nopeammin kansalaisten käyttöön, käyttöön, koska lupamenettelyjä voidaan nopeuttaa, niin tämähän selvästi hyödyttää kansalaisia ja on todellinen nettohyöty. Sitten täällä kysyttiin tariffeista. Jätemäki kysyy tästä, me olemme jo pitkällä neuvotteluissa, lähestulkoon jo valmiit. Sitten äh, vastaan nyt rehellisesti ja reilusti teille, millä aloilla edistyksen aikaansaaminen on ollut todella vaivalloista. Sanon nyt ihan suoraan, että kyllä meillä on ollut aika paljon hankaluuksia tietyillä aloilla ennen kaikkea markkinoille pääsy tässä vaiheessa. Siis äh, No niin, markkinoille pääsyhän on äh, villakoiran ydin, mitä kauppaneuvotteluihin tulee, jos katsotaan viimeis, viimeis, siihen 15 vuotta, mutta siis äh, tasapainon löytäminen esimerkiksi äh, palvelualalla, markkinoiden avautuminen, äh, julkiset hankinnat, niin tämä on kyllä kova pähkinä purtavaksi. Aikaa on käytetty valtavasti komission jäsenen ja hänen amerikkalaisen vastapuolensa tapaamisissa. Donanoa puhui jäljitettävyydestä, olette oikeassa. Eroja on esimerkiksi myös eläinten terveyden alalla, eläinten hyvinvoinnin alalla, mutta TTIPin kautta juuri pyrimme aikaansaamaan parannusta. Ei se mitään äh, vallankumouksellista tule olemaan, mutta kehitystä kuitenkin. Jos katsotte vaikkapa eläinten hyvä, hyvinvointiehdotuksia tai antibioottien äh, käyttöä tai muita aloja, jotka ovat juuri tämän valiokunnan toimivaltaa tai sitä lähellä, niin kyllä te voitte nähdä, että pyrimme edistymään yhdysvaltalaisten kumppaniemme kanssa. Sitten riski arvioparametrit. No tämähän on juuri sääntelyyhteistyön ydintä. Eli tärkein periaate on se, että sääntelijät päättävät, eivät kauppaneuvottelijat, vaan sääntelijät päättävät, mitenkä Näyttää ekvivalenssi tunnistusmekanismeja voidaan kehittää. Ja tämäkin ehdotus tullaan teille toimittamaan joko tässä heti kun se valmistuu tai sitten viimeistään myöhemmässä vaiheessa. Sitten Iivin kysymys torjunta-aineiden käytöstä. Ymmärrän, että tämä on tällä hetkellä jäsenvaltiotasolla hyväksyttävänä eikä komission tasolla tässä vaiheessa neuvotteluja. Toivon, että olen nyt vastannut kysymyksiinne. En ole ihan varma, pääsinkö nyt luokalta, mutta yritin ainakin vastata kysymyksiinne. Minä ja kollegani olemme ehdottomasti käytettävissänne, jos teillä on vielä äh, kysy- kysyttävää tässä jatkossa. Voitte ottaa yhteyttä meihin myös äh, kahden äh, välisissä yhteyksissä. Kiitos. Kiitoksia komissiolle näistä selvityksistä. Ja tämä valiokunta varmasti sitten seuraa TTIP-neuvotteluita tarkkaavaisesti. Ja sitten olemme kohdassa kuusi esityslistalla, eli komission ehdotus. Niin, ne, jotka ovat lähdössä, niin lähtekää nopeasti Eli niin komission edustajat varmaan voivat keskustella tuolla salin ulkopuolella. Niin komissio varmaan voi sitten viedä keskustelunsa sinne salin ulkopuolelle. Ja nyt sitten esittelijä Francis Gambus EPPstä saa puheenvuoron, olkaa hyvä. My friends, leave the room. Siis lähtekää salista nopeasti ja hiljaa. Gracias, presidente, queridos colegas. Kiitoksia, puheenjohtaja. Juncker puheessaan Strasbourgissa, kun hän esitteli komission toimintaa tällä kaudella, hän sanoi, että monivuotinen rahoituskehys pitää käyttää niin, että EUn budjetti tähtää työpaikkoihin, talouskasvuun ja kilpailukykyyn. Ja tältä pohjalta on tehty tämä mietintöluonnos, josta nyt keskustellaan. Varjoesittelijät ja poliittiset ryhmät ovat myöskin antaneet panoksensa tähän tekstiin, ja tällä tavalla voidaan sitten parantaa tätä tekstiä. Eli olen yrittänyt saada aikaan mahdollisimman tasapainoisen tekstin. Meillä on paljon ympäristöhaasteita, ja on tärkeää, että me mukautamme rahoituskehystä. An- niin, anteeksi, esittelijä. Siis ne, jotka haluavat jatkaa keskusteluita, niin poistukaa salista. Niin, sanon, että meillä on paljon ympäristöhaasteita, mutta meidän täytyy muuttaa rahoituskehystä, mitä tulee 2020-strategian, jotta pääsemme tavoitteisiin, joista sovittiin Pariisin huippukokouksessa. Mikä muu ei tässä olisi mahdollista. Ilmastonmuutos on todellinen uhka ihmiskunnalle ja EU:ssa meidän pitää olla esimerkkinä muulle maailmalle, jotta voimme jättää paremman perinnön lapsillemme. Meidän täytyy luoda kasvua ja Euroopan rikkaus tulee monista lähteistä, kulttuurista, taloudesta ja myöskin luonnosta. Ja meidän täytyy suojella ympäristöä taloudessa. Talous ja ympäristö kyllä sopivat yhteen. Ja kiertotalous pohjautuu samalle ajatukselle. Meidän täytyy varmistaa planeetan selviytyminen ja meidän täytyy miettiä, mikä kasvun taso sopii yhteen tähän. Ja toisaalta on taattava sitten hyvinvointi kaikille kansalaisillemme. Ja tasapainon löytäminen on haaste. LIFE-ohjelma mielestäni heijastelee näitä kolmea ehtoa, joista komission puheenjohtaja puhui. Talouskasvu, työpaikat ja kilpailukyky, joka johtaa parempaan tulevaisuuteen. LIFE-ohjelma on tietysti esimerkki ja on paljon muitakin hankkeita, joita ei tule unohtaa. Eli konkreettisia esimerkkejä on jo käsitelty tässä valiokunnassa. Esimerkiksi nämä vieraslajit, jotka haittaavat ekojärjestelmäänsä. Ja meidän täytyy toimia monella tasolla, jotta voidaan torjua näitä. Ja sitten kansanterveys ja politiikkaa, joka liittyy ympäristön suojeluun. Ja vieraslajit, jotka vaarantavat eurooppalaisia lajeja, meidän täytyy olla tiukkoina tässä asiassa ja suojella ekojärjestelmän tasapainoa. Ja tässä lausuntoluonnoksessa on otettu huomioon myöskin se, että meidän täytyy muuttaa terveydenhuoltojärjestelmää, väestö ikääntyy ja tämän lisäksi nyt vuonna 2014-2015 Euroopassa on paljon uhkia, jotka liittyvät kansanterveyteen. Eli oli Ebola, nyt on Zika-virus, emmekä tiedä mikä seuraavaksi tulee. Meidän täytyy varmistaa, että rahoituskehyksen uudistaminen takaa riittävät varat, jotta voimme torjua näitä uhkia. Ja samalla pitää taata laadukas terveydenhuolto kaikille eurooppalaisille. En nyt halua päättää tätä puheenvuoroa mainitsematta yhtä kohtaa, joka oli luonnoksessa. Eli kriisin aikana tutkimukset ovat osoittaneet, että taloudellinen eriarvoisuus on lisääntynyt ja myöskin ostovoiman heikentynyt monissa perheissä, ja se on johtanut ongelmiin, jotka liittyy aliravitsemukseen, erityisesti vanhusten osalta, joiden eläkkeet eivät ole kasvaneet. Eli rahoituskehyksen uudistamisessa meidän täytyy katsoa, millaisia resursseja tarvitaan, jotta voimme torjua aliravitsemusta kaikissa ikäryhmissä. Eli meidän täytyy ohjata budjetti kohti työpaikkoja, kasvua ja kilpailukykyä, ja myöskin meidän täytyy parantaa hyvinvointia Euroopassa. Ja toistan vielä, että tämä, nyt on, ensi, tämä on ensimmäinen luonnos, ja olen täysin valmis keskustelemaan poliittisten ryhmien ja kanssa, jotta voimme parantaa tekstiä. Kiitoksia. Thank you very much. And now... Kiitoksia ja sitten SND ryhmästä Grammatikakis. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. On suuri ilo ja etuoikeus saada olla osa tätä keskustelua, sillä edustaja Gambus keskittyy todellakin niihin asioihin, jotka ovat tärkeitä talousarviossa. Haluaisin vain ottaa esille yhden yleisen huolenaiheen. Eli yleisesti ottaen tiedämme, että jos ajatellaan ympäristö, lainsäädäntöä, niin asiat ovat muuttuvassa, erityisesti uuden globaalin ilmastonmuutosopimuksen myötä ja oman päästökauppajärjestelmämme myötä. Ja pitää tuohon myös muu työ, jota olemme tehneet ympäristö- ja ilmakehän saastelmilta talouskriisin takia, niin kuin äh, esitteli huomautti. Ympäristölainsäädännön täytäntöpano EU-ssa on pirstaloitunut ja ollut välillä sopimatonta. Ja Life-ohjelma erottuu totta kai joukosta, mutta tätä taustaa vasta minusta on oikein, että tarkastellaan tehokkaampia toimintatapoja, joilla voidaan tukea LIFE-ohjelmaa niin paljon kuin vain voimme, sillä se ansaitsee suojelua. Tässä on eri tasoja. EU-tasolla meillä voi olla omia tavoitteitamme vuodelle 2030, mutta maailmanlaajuisesti edelleenkin pitää ottaa huomioon Pariisin tavoitteet. Tässä pitää ajatella toisaalta rahoitusta, kestävän kehityksen rahoitusta satoja miljardeja vuosia, euro, euroja per vuosi. Pitää toisaalta vähentää hiilipäästöjä. Se tulee olemaan tärkeää jatkossa. Ja muodollisen rahoituksen väliarvio on hyvä mahdollisuus meille tehdä se, mikä on tarpeen, ja varmistaa myös, että pystymme nyt täyttämään nämä lupaukset Eli että kun asetetaan ympäristötavoitteita, niin ne todellakin viedään sitten läpi monivuotisessa rahoituskehyksessä ja muissa budjettisuunnitelmissa. Tämä luku 100 miljardia per vuosi kehittyvälle maailmalle. Olkaamme varovaisia, tämä on suuri luku. Ja meidän pitää varmistaa, että viemme näitä budjettikohtia eteenpäin, sillä houkutuksia tulee olemaan jäsenvaltioissa viedä rahaa eri paikoista ikään kuin se olisi säästöpossu, jossa viedään rahaa pois ilmastorahoituksesta. Pitää varoa, ettei näin tehdä lähellä sydäntä olevien toiminta-alueiden kustannuksella. Ja jos ajatellaan minun maatani Kreikkaa, ja eteenpäin, niin valiokuntana meidän pitää olla tärkeä osa keskusteluissa, puhutaan omista varoista. Meidän tulee ohjata sitä, ei pidä ottaa perusperiaatetta, joka on, että saastuttajan pitää maksaa. Tämä tulee antamaan meille apua, kun ajatellaan omivarojen käyttöjä ja näitä politiikan imperatiiveja ja suuntavivoja yleisestikin. Olemme käyneet jo. Hyvä. Yhteistyötä toivottavasti tulee jatkumaan varmastikin. Kiitos. Well, then Julie Gerling. Ja sitten ECRstä Julie Gerling, ole hyvä. Um, kiitos. Pari yleistä huomiota monivuotiseen rahoituskehykseen liittyen. Ryhmässäni me uskomme, että mikään järkevä järjestelmä ei löisi lukkoon talousarviota viideksi kuudeksi vuodeksi ymmärtämättä, että jossain vaiheessa tarvitaan sopeutuksia. Näiden eh, sopeutusten ei kuitenkaan tule kohdistua eh, eh, kattosummaan, vaan eikä mielestämme tule käydä keskustelua omien varojen lisäämisestä. Ei, vaan keskustelua tulisi käydä siitä, mitä me teemme niillä rahoilla, jotka jäsenvaltiot ovat käyttöön antaneet sopien tästä neuvosto ja parlamentin ja komission välillä. Eli tähän kattoon ei tule koskea, kokonaissummaan ei tule koskea, mutta nyt tarvittaisiin kyllä radikaaliakin ajattelua sen suhteen, mitä me teemme monimuotoisen rahoituskehyksen puitteissa alakohtaisesti, koska enemmän kuin mm, millään muulla järjestelmällä edes omalla hallituksella, niin meillä on tällaisia pyhiä lehmiä, jotka vaikuttavat täysin koskemattomilta. Niihin ei voi koskea. Ja kun otetaan huomioon tapahtumat, kuten esimerkiksi ilmastonmuutos, sen paheneminen sekä nyt viimeaikainen maahanmuuttokriisi, niin järjestelmä on aivan liian jäykkä ja meidän täytyy katsoa myös niitä koskemattomana pidettäviä budjetin osia. Eivät ne ole koskemattomia. En minä tässä nyt esimerkiksi kyseenalaistaa sitä 20 prosenttia talousarviosta, joka on sidottu ilmastonmuutoksen torjuntaan, ei. Mutta muuten meidän täytyy katsoa, että rahan käyttö on järkevää, että sillä saadaan aikaan niitä tuloksia, joita haluamme. Eli yhteenvetona katson, että monimuotoisessa rahoituskehyksessä olevat rahat kyllä riittävät, mutta mutta haluan käydä keskustelua siitä, miten nämä rahat tulee käyttää ja millä aloilla ne tulee käyttää. Mutta vastustan kaikkia yrityksiä ähm, pyrkiä lähteä muuttamaan 2013 sopimusta äh, talousarvion kokonaissummasta. Siihen ei voi koskea. Thank you very much. Now, Kiitos sitten Turvalts. Thank you. Kiitoksia. Kiitoksia myöskin valmistelijalle. No kun katsotaan eri budjettirajoituksia, niin nehän ovat monien ongelmien ytimessä EU:ssa tällä hetkellä. Eli mitä tahansa teemmekin, meidän pitää katsoa näitä budjettirajoituksia rakentavalla tavalla. Yleensähän meillä on asioissa hyviä tavoitteita, aikeita. Ja mehän nyt tiedämme, mihin nämä hyvät tavoitteet ja aikeet sitten yleensä päätyvät. Hyvät aikeet eivät riitä, vaan tarvitaan konkreettisia toimia, jotta näistä hyvistä aikeista tulisi jotain konkreettista. Tavoitteenamme tässä on auttaa budjettivaliokuntaa navigoimaan kysymyksissä, jotka liittyvät ympäristöön. Ja siksi laadin muutaman tarkistuksen, ja haluaisin, että monivuotista rahoituskäystä tarkistetaan nyt Pariisin sopimuksen ja artiklan 19 nojalla. Se olisi tarpeen ja tarvitaan uusia sääntöjä rakennerahastoisiin, jotta voitaisiin helpottaa ilmastotavoitteisiin pääsyä ja myöskin pitää katsoa, miten näitä varoja on käytetty ja miten voitaisiin saada aikaan tehokkaampi valvontamekanismi. Ja lisäksi täytyy katsoa, miksi näitä maksuviivästyksiä on tapahtunut ja miten ne toimivat ympäristöohjelmissa ja johtavatko viivästykset sitten ongelmiin ympäristöalalla. Ja te kaikki muistatte monimutkaiset keskustelut, joita käytiin EFSAista ja Siristä. Ja sitten horisontti 2020 leikkaukset ovat vaikuttaneet siihen, miten ympäristöohjelmia on toteutettu, koska tässä nyt on riskinä että varoja on siirretty horisontti 2020 esiriin. Ja ympäristövaikutukset saattavat olla itse asiassa kielteisiä. Eli tässä nyt tärkeimmät kysymykset, joita minulla oli. Ja kiitin jo esittelijää hyvästä yhteistyöstä. Kiitos. Thank you very much. Uh, no. Who want to take the floor? Kuka vielä haluaa puheenvuoron? Siriperi. Kiitos puheenjohtaja. Kun eh, ilmastosopimus oli solmittu, niin eh, Alankomaissa tähän suhtauduttiin erittäin myönteisesti. Myös eh, yritysten johtajat suhtautuivat myönteisesti, katsoivat, että että näin saadaan luotua työpaikkoja. Ja tosiaan se, mitä Turvaltsi juuri kysyi, kun katsotaan esiriä ja investointipankin toimia, niin nyt ei kyllä vielä tiedetä ainakaan kaikilla aloilla, että miten ihmeessä tämän on tarkoitus toimia. Toinen tärkeä kysymys äh, on hyvin tärkeä itse esitin tarkistuksen, joka sai tukeakin siitä, että kaikkia aloja on kohdeltava saman mm, kaltaisesti ja kiitänkin esittelijää siitä, että hän tämän äh, on ottanut esiin, mutta nyt huomaan, että eri jäsenvaltiot ovat tässä nyt kilpailutilanteessa keskenään. Esimerkiksi Alankomaissa karjankasvattajat ovat todella investoineet aivan valtavasti eläinten hyvinvointiin, mutta eivät saa vastinetta rahalleen, koska muualla ei näin ole tehty. Eli miten ihmeessä me saamme tehtyä tätä yhteistyötä, kun tässä syntyy tällaisia vääristymiä. Täällä on puhuttu esimerkiksi autoteollisuudesta. Se on todellinen pyhä lehmä, mutta entäpä viljelijöidemme lehmät? Kyse on kuitenkin maaseudun tulevaisuudesta ja perheyritysten tulevaisuudesta maaseudulla. Eli mitenkä näitä suojellaan. Ja lopuksi vielä kiitoksia tosiaan viittauksestanne Tsikaan. Siitähän jo puhuimme ja kiitos todella, että tuitte tätä ehdotusta. Kiitos. Kiitos sitten komission kommentit. Nobody from the commission? Eikö komissiosta ole ketään? Ah, sieltä. Yeah, good morning. Um... Huomenta. Manfred Rosenstock ympäristöasioiden pääosastosta lyhyet kommentit, koska komissio ei ole tehnyt ehdotusta näihin kysymyksiin tähän asti yleisesti ottaen tämä oli tarkastelua mahdollisuus jatkaa uudistuksia ja panna täytäntöön poliittiset prioriteetit, josta sovittiin tälle seitsemänvuotiskaudelle edistämään kasvua ja elpymistä ja niillä pystytään puuttumaan sisäisiin ja ulkoisiin haasteisiin, joita kohtaamme. Ja keskustelu tähän asti on maininnut niistä muutaman ehdotus tulee meiltä arvioiden mukaan vuoden loppuun mennessä ehdotus uuden tarkastelulle monivuotisen rahoituskehyksen osalta siis. Ja jos nyt katson tätä, miten se luonnosta mainitsette asioita, kuten nuorisotyöttömyysaloitteen ja 2016 puolivälin mennessä, niin tämän vuoden puolivälin mennessä on arvioitu tätä aloitetta Iästä tulee siis raportteja siihen liittyen vuoden puolivälin mennessä. Pyydän malttia ja kärsivällisyyttä ennen kuin olemme tarvinneet jotakin ratkaisuja, mitä tulee lausuntoluonnoksiin. Totta kai kiitoksia myös niistä ympäristönäkökulmastakin. Nämä ovat tärkeitä asioita, jotka esittelijä ja muut edustajat ottivat esille Täällä kommentoitu monia asioita, otamme ne totta kai huomioon, kun valmistelemme ehdotuksia myöhemmäksi täksi vuodeksi. Tai sitten mainita tämän integroitumisen horisontti 2020-ohjelmaan mainitsitte rakennerahastouudistukset, maatalouspolitiikka mainittiin myös. Ja yleisesti ottaen voidaan sanoa, että on tämä LIFE-ohjelma muun muassa ja ympäristönäkökohtien huomioittaminen muun muassa ilmastot näkökulmat ja kiertotalousaspektit. Niin tässä viitattiin viime vuoden joulukuun pakettiin. Nämä ovat hyvin tärkeitä elementtejä kaikki budjetissa. Niin ja siinä kaikki. Kiitos. Thank you very much. Now I give... Kiitoksia. Ja sitten vielä esittelijä loppukommentit. Sí, muchas gracias. Primero agradecer. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikista puheenvuoroista ja niiden sävystä. Grammatikakis. Voimme tehdä yhteistyötä ja varmasti pääsemme sopuun. Kantamme eivät ole niin kaukana toisistaan. Ja sitten Girling tämä keskustelu yleisbudjetista, joka liittyy myöskin tähän lausuntoon, niin se on näitä pyhiä lehmiä, joihin on pystyttävä koskemaan. Eli emme sulje mitään pois keskustelusta. Sitten Turvalds, niin hyvät aikeet, jos niitä ei toteuteta, niin ne ovat paholaisen väline. Eli meidän täytyy tehdä työtä nyt tulevina viikkoina – ja meillä on oltava hyviä aikomuksia, jotta pystymme oikealla tavalla toimimaan. Ja kommentit, joita Schreier Pirk teki, niin osittain komissio vastasikin niihin kysymyksiin ja joka tapauksessa ne otetaan sitten huomioon, kun jatkamme tätä työtä. Kiitos. Thank you very much. I have to... Kiitoksia. Muistutan aikataulusta määräaika tarkistuksen jättämiselle on 5. huhtikuuta. Valiokunnassa äänestetään 26. päivä ja budjettivaliokunnassa 15. kesäkuuta. Sitten seuraava kohta esityslistalla. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle suojeltujen merialueiden perustamisen edistymisestä. Kuten muistan, että Envin koordinaattorit päättivät kutsua komission keskustelemaan kertomuksesta, joka liittyy suojeltujen merialueiden perustamiseen. Ja nyt puheenvuoron saa väli... Ah, hetkinen. I have listened that uh, the Marianne kuulin, että Maren Venning, joka on elämänlaadusta vastaava johtava, ei nyt ole vielä paikalla. En tiedä, olisiko joku valmis toimimaan hänen sijaisenaan vai odottelemmeko. Okay, I don't know if there is someone who is able... Niin, pystyisikö joku nyt käynnistämään tämän keskustelun komission puolelta vai odottelemmeko? Ah, hän juuri saapuikin. Kiitoksia. No niin, odottelemme vielä hetkisen. Okay. Miss Wenning. <laughs> No niin, Rova Wenning. Me olemme vähän etuajassa tänään, mutta te voitte nyt sitten käynnistää tämän keskustelun. Olkaa hyvä. And good morning to everyone. Kiitos puheenjohtaja. Olen tässä hiukan hengästynyt. Äh, neuvosto ja parlamentti äh, pistävät meidät kyllä liikkeelle. Pahoittelen todella, että tulin hiukan myöhässä. okay, hyvä aamupäivää teille kaikille. Ehkäpä nyt tosiaan jokunen huomio liittyen tähän kertomukseen suojeltujen merialueiden perustamisen edistymisestä. Ja niin kuin kaikki tiedätte, ihmisten elämä ja hyvinvointi riippuu merien ekosysteemeistä. Ja mm, meriähän on kuitenkin yli 90 prosenttia maailman pinta-alasta ja kyse on monista lajeista, linnuista, kasveista ja 50-70 eh, prosenttia arvioiden mukaan kaikesta elämästä eh, ja eri lajikkeista on merissä. Kuitenkin eh, erilaisia paineita kohdistuu merialueisiin suuria vaaroja, esimerkiksi liikakalasta kulutus, saastuminen, happamoituminen ja erilaiset tuot. Ja nyt 60 prosenttia maailman suurimmista meriekosysteemeistä ovat joko heikentyneet tai jopa tuhoutuneet. Unescon arvioiden mukaan vuonna 2100 siinä tapauksessa, ettemme tee todellisia muutoksia, yli puolet merien lajeista ovat vaarassa joutua sukupuuttoon. a välineet ovat kansainvälisesti tunnettuja ja tunnustettuja merialueiden suojelemiseksi. Merialueiden mm, suojelemisen kautta voidaan saada aikaan kovin monia hyötyjä paitsi ähm, matkailun ja turismin alalla myös ähm, ruoantuotannon alalla ja saadaan sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä. Kun näitä hyötyjä äh, lasketaan, käytiin äh, meriviranomaisten verkostossa, niin luku oli noin puolitoista miljardia euroa vuodessa. Tämä oli vuonna 2011 ja tämä luku voisi jopa kaksinkertaistua siinä tapauksessa, että me äh, kaksinkertaistamme tämän verkoston kattavuuden, jos se siis kattaisi 10 prosenttia äh, pinta-alasta, niin nämä taloudelliset hyödyt kaksinkertaistuisivat. Ensimmäinen kymmenettä viime vuonna komissio julkaisi kertomuksen edistyksestä, jota olemme tehneet merialueiden suojelualueiden perustamisesta artikla 21 liittyen meristrategiapuitedirektiiviin. Ja tarkoituksena on luoda todella merialueiden perustamistilanne, jossa äh, nämä ohjelmat, joita jäsenvaltiot äh, siis toteuttavat, on toimitettava nyt, äh, tänään tai huomenna oikeastaan, siis tässä nyt maaliskuun aikana. Ja tässä tarkastellaan näitä MPA-perustamisia Euroopassa, katsotaan myös MPA-verkoston toimintaa ja komission tukea jäsenvaltioille ensinnäkin perustaa ja sitten hallinnoida ja valvoa MPAn toimintaa. 5,9 prosenttia, siis lähes 6 prosenttia EUn vesialueesta katettiin MPAlla. Tämä liittyy myös Natura 2000 alueisiin ja yksi kolmannes tulee kansallisista päätöksistä. Niin Natura 2000 MPA kuin nekin MPA, joista on päätetty kansallisella tasolla. Ähm, näitä, näistä voidaan myös päättää äh, meriyleissopimuksen puitteissa. Meillä on siis merialueiden kattavuus itse asiassa Pohjanmerellä kaikkein paras kattavuus 80, prosenttia ja kaikkein huonoin kattavuus ja kaikkein huonoin kattavuus Mikronesiassa. Ja kun ajatellaan tätä kattavuutta, niin kun lähdetään 12 merimailin päähän rannikosta, niin kattavuus on enää 3 prosenttia, tätä korkeampi lähempänä rannikkoa. Euroopan MPAt eivät myöskään ole ekologisesti johdonmukaisia. Esimerkiksi tietyillä Pohjanmeren alueilla toki näin on. Ja näin eurooppalaiset MPAt eivät äh, luo vielä tai muodosta vielä ekologisesti järkeviä kokonaisuuksia. Jos näin olisi, niin lajien suojeluvaikutus olisi huomattavasti parempi. Eurooppa on kuitenkin kertomuksemme perusteella ja mukaan saanut aikaan eh, huomattavaa edistystä myös kansainvälisten sitoumustensa kautta, mutta näitä MPA-perustamisia tulisi eh, vahvistaa entisestään ja eh, verkostoa tulisi vahvistaa. Mitä teemme sitten tukeaksemme jäsenvaltioita pääsemään näihin tavoitteisiin? No ensinnäkin olemassa olevan lainsäädännön kattava täytäntöönpano. Te tunnette merialue strategiapuitedirektiivin, samoin elinympäristöhabitat-direktiivin ja niin edelleen. Nämä liittyvät läheisesti MPA-verkostoon. Ja kun me nyt saatamme päätökseen Natura 2000-verkoston meriulottuvuuden, niin se on nyt komissiolle se kaikkein tärkein asia tällä hetkellä. Ja myös yhteinen kalastuspolitiikka tukee tätä tavoitetta, koska siellä on määräyksiä tietyistä kalastustoimista, jotka ovat MPAiden hallinnoinnille välttämättömiä. Tietenkin myös äh, rahoitus äh, mm, LIFE-ohjelman kautta, äh, meri- ja kalatalousrahaston kautta. LIFE todella 2009-2014 kaudella on jo antanut rahoitusta, joka on antanut merkittävän panoksen Natura 2000 ja MPH-verkoston kattavuuden lisäämiseksi Espanjassa. Siellä on päästy nyt jo 8 prosenttiin pinta-alasta ja tällä hetkellä todella pyrimme saamaan aikaan ekologisesti kattavia ja yhdenmukaisia MPA-verkostoja niin, että nämä hyödyt kasvaisivat eksponentiaalisesti. Olemme myös arvioineet tätä MPA-verkosto koherenssia ja keskustelemme tästä tietenkin myös kansainvälisten kumppaneidemme kanssa. Tässä kuussa Euroopan unioni lähettää valtuuskunnan YK-neuvotteluihin, kun puhutaan juuri eh, biodiversiteetin tukemisesta myös eh, kansallisen eh, toimivallan ulkopuolella, siis alueilla, jotka eivät kuulu kansalliseen toimivaltaan, vaan ovat kansainvälisiä vesiä. Ja komissio on sitoutunut siihen, että päästään Euroopassa vuoteen 2020 mennessä ähm, biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen mukaisesti, että päästään 10 prosentin kattavuuteen MPA-verkoston suhteen. Komissio ponnistelee kovasti, mutta myös jäsenvaltiot ponnistelevat kovasti ja tulosta onkin jo saatu aikaan vuoden 2012 jälkeen, joka oli siis kertomuksemme viite vuosi, niin tämän jälkeen on perustettu uusia alueita ja yli 300 000 neliökilometriä, eli yli 5 prosenttia EUn vesistä tullaan nyt kattamaan. Kiitos oikein paljon ja nyt mielelläni vastaan kysymyksiin, jos teillä sellaisia on. Thank you very much. Miss Gerling. Kiitoksia, Gerling. Thank you very much. Uh, thank you. Kiitos uh, komissiolle. Vain yksi kysymys. Tämä on hyvin kattava raportti ja pidän sitä hyvänä. Ja tulee jäsenvaltiosta, jossa on paljon vettä ympärillä, joten nämä NPA, eli kansat suojelut meriolot, ovat meille hyvin tärkeitä. Ja Minusta on hyvä, että tehdään edistystä. 17 prosenttia UK-vesistä on nyt suojeltua merialueita. Meillä on myös kotimaista tai omaa lainsäädäntöä, joka tekee tätä suojelua ja säilyttämistä pakolliseksi monilla, monilta osin, mutta tarkka kysymys, joka liittyy rahoitukseen, erityisesti tämän monivuotisen rahoituskehyksen, tai siis EMFFn rahoituksen myötä. Tämä on rahasto, tämä EMKR, siis äh, siihen kohdistuu paljon painetta ja siihen liittyy muun muassa se, että miten tämä purkamisvelvoite soveltuu. Se on nyt tulossa voimaan. Ensimmäinen tammikuuta lähtien se pätee myös demersaalisiin lajoihin – ja Britannian vesissä, siis kuten sanoin, me olemme jo käyttämässä tätä NPA-filosofiaa, mutta tämä ostautuu vaikeaksi, koska meillä on hyvin erilaisia lajeja, joten tämä purkamisvelvoite luo on, tiettyjä ongelmia tuohon liittyen, joten paljon MKR-rahaa tarvitaan, jotta voidaan välineistöä muuttaa ja jos ajatellaan sitten jalostamistoimia, ja mietinpä vain, josko EMKR nykymuodossaan ja sen allokointiprosessi, jota kävimme läpi viime parlamentin aikana, liittyy, tai onko se nyt sopiva, jos ajatellaan rahoituksen antamista NPA-ohjelmille yleisesti ottaen, ja komissio aikoo tarkastella tätä ja katsoa, että mikä osuus EMKRssa on näille NPAille, pikemminkin kuin vain kalastuskysymyksiin liittyen yleisesti. Thank you very much, Ms. Sharia Pierik. Kiitos tänne Sharia Pierik. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissiolle. Eli Alankomaiden kalastuksesta kysymys. Tässä puhutaan nyt suojeluiden meriaatteiden tilanteesta. Me tunnemme nämä Natura 2000-alueet, ja sitten artiklassa 13 direktiivissä sanotaan, että jäsenvaltiolla on velvollisuus ottaa huomioon sosiaaliset ja ympäristövaikutukset toimissaan ja että pitää toimia kustannustehokkaasti, kun suojellaan näitä meriarvoja. No nyt kun ajatellaan Natura 2000-hanketta ja habitaattidirektiiviä, niin kyse on jäsenvaltioista. Ja tässä on kyse hyvin suurista rahasummista, ja nyt kun lyödään lukkoon nämä suojelut merialueet tässä direktiivissä, niin ei pidä tehdä samoja virheitä. Alankomaiden Pohjanmeren strategiassa 2014-2020 siellä on katsottu me kalakantojen kestävyyttä ja mikä on komission kanta tämän kalastuskysymyksen osalta ja tuleeko se vaikuttamaan sitten merialueiden määrittämiseen – ja ne, muihin niihin liittyviin suunnitelmiin Naurutura 2000 alueisiin. Ja tässä on mukana esimerkiksi Pohjanmeren alueita. Ja sitten lopuksi, kun määritellään näitä merialueita jäsenvaltiossa ja komissio, niin on otettu riittävästi huomioon nämä sosiotaloudelliset vaikutukset kalakannoille Pohjanmerellä ja muilla alueilla? Ja sitten voiko komissio määritellä vaihtoehtoja näille maksimikalastusmäärille ja ottaa huomioon myöskin luonnon monimuotoisuuden tavoitteet. Kiitoksia. Thank you very much, Miss Engström. Kiitoksia sitten Engström. Thank you, Chair, and thank you, for the, thank you to the Commission for... Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissio tästä esityksestä. Meillä on muutama kysymys. Ensinnäkin kalastaminen NP-alueella. Joskus kalastus tapahtuu niin, että laitteisto on hyvin vahingoittavaa, mutta trollareita käytetään useilla natura-alueilla. Tämä on tilanne muassa Tanskassa tai Ranskassa. Voiko komissio selittää, miten tällaiset vahingolliset kalastustoimet voidaan hyväksyä suojelulla alueilla, kun näyttö osoittaa, että ne eivät ole yhteensopivia tällaiseen toimintaan. Sitten pitkään aikavälin näkymät näissä meri, näillä merialueilla. 10 prosenttia YK tavoitte jätettiin, jotta pitäisi saavuttaa 2010 vuonna, mutta se lykättiin sitten vuoteen 2020 poliittisista syistä koska aidosti ei ollut tarpeeksi, mutta kuitenkin kansantiedeyhteisö suositteli, että tavoite olisi ainakin 30 prosenttia, jos ajatellaan niitä suojeltua merialueita maailmanlaajuisesti, yhden kattavuutta. Tämä on totta kai tärkeää sille, että voitaisiin pitää tätä luonnollista pääomaa, jota tarvitaan, jos ajatellaan muun muassa maapallon vakautta, ilmastoa. Eli mikä on tämä pitkän aikavälin visio komissiolla, jos ajatellaan tätä npa tavoitetta Euroopassa – ajatellen vuotta 2030 ja miten tämä voisi sopia yhteen siihen, että sinisen, sininen ala kasvaa niin voimakkaasti ja komissiokin tätä tukee. Viimeinen kysymys liittyy NPAiden suojelutasoon ja se, että miten tämä, tässä voidaan suojella eri lajeja, muun muassa on tällaisia alueita, joissa ei saa kalastaa tai harjoittaa muitakaan toimintaa se tarjoaa suurta, korkeatamallista suojaa merialueelle ja se voi luoda taloudellisia hyötyjä muuallekin. Kuitenkin tämä lukuna on 5 prosenttia kaikista MPA-alueista EU-ssa. Australia on tässä muun muassa paljon edellä. Siellä luku on 30 prosenttia, joten miten komissio arvioi tilanteen ja miten se aikoo edistää sen, että on tällaisia täysin suojeltuja alueita, jotta tätä tuhoa estetään. Kiitos. Kiitos sitten Fronten. Grazie Presidente. Eh, grazie per il briefing della Commissione. Kiitoksia komissiolle näistä tiedoista. Ja haluaisin nyt esittää kysymyksiä, jotka osittain jo esitettiinkin pari yleistä kysymystä ja sitten vähän täsmällisempiä. Eli yleiset kysymykset. Miten komissio aikoo edetä oikeudellisessa mielessä jäsenvaltioiden suhteen, jotka näinä vuosina eivät ole korjanneet puutteita, joita niillä on merialueiden suojelussa, kuten kertomuksesta kävi ilmi. Ja aikooko komissio puuttua myöskin merialueisiin, jotka on määritelty sopimusten mukaisesti, mutta niitä ei ole mitenkään valvottu eikä suojeltu todellisuudessa, ja siksi ne on otettu huomioon näissä prosenttiluvuissa, vaikka niitä ei millään tavalla suojellakaan. Voisiko komissio selittää paremmin, mitä välineitä käytetään, kun arvioidaan toimia, joita on ehdotettu merien suojeluksi, jotka parantavat verkoston laatua ja joiden avulla voidaan todellakin parantaa eurooppalaisten merien tilan, tilaa. Ja artikla 8 yhteisessä kalastuspolitiikassa toteaa, että jäsenvaltiot toimivat ekologisten faktojen perusteella. Eli. Ja sitten vielä kysymys, joka liittyy tähän kattavuusprosenttilukuun ja nimenomaan Välimereen. Välimeren lukemat olivat 9,7 prosenttia, eli se vaikuttaa ihan hyvältä. Eli se vaikuttaa, että olemme aika lähellä tätä 10 prosentin tavoitetta, mutta tiedämme näistä tiedoista, että se on tämä Peragos-alue Ranskan, Monakon ja Italian välillä. Ja siellä on paljon enemmän suojeltua aluetta kuin tässä prosenttiluvussa, mutta siellä ei ole minkään tyyppistä valvontaa. Ja tässähän on todettu, että suojelut merialueet suojellaan tehokkaiden välineiden avulla, ja jotta päästään luonnonsuojelutavoitteisiin. Mutta tämä Argos-alue, joka on kaikkein suurin luonnonsuojelualue Euroopan alueella, siellä ei ole minkäänlaista hallinnointia eikä suojelua, eli nämä ovat vääriä tietoja. Ja viimeinen kysymykseni. Tämä 10 prosentin tieto, joka globaalisesti koskee siis eurooppalaisia merialueita, niin täytyy aina muistaa, että kyse on kokonaiskattavuudesta, koska tässä on suuria eroja. Esimerkiksi Adriamerellä kattavuus on 2 prosenttia, merellä 1,5 prosenttia. Eli nämä tiedot sitten tasapainottuvat muiden merien prosenttilukien osalta, mutta nämä ovat meriä, joissa on hyvin paljon kalastusta tai joihin on ihmisen toiminta vaikuttanut huomattavalla tavalla. Ja siellä tämä kattavuus suojeltujen alueiden osalta on hyvin pieni. Eli olisiko hyvä määritellä jonkinlainen minimikattavuusmäärä merien osalta, jotta päästään 10 prosentin tavoitteeseen, mutta esimerkiksi 5-7 prosenttia voisi olla tällainen vähimmäisvaatimus näillä muilla merillä. Kiitos. Spiriano. Kiitos sitten Spiriano. Si, grazie presidente, anch'io Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää komissiota siitä, mitä meille kerrottiin. Ensin yksi huomio. Hämmästyin vähän siitä, että ainoastaan ympäristövaliokunnassa on puhuttu tästä asiasta, eli olisi hyvä, että ympäristövaliokunta ja kalastusvalio, kalatalousvaliokunta olisivat tässä mukana, ja sitten tästä voitaisiin puhua tosiaan myöhemmin kalatalousvaliokunnassa. Kaikki tämä liittyy merialueiden pääosaston toimintoon, toimintaan, ja tämä on strategisesti merkittävää kummallekin alalle. Uskon, että suojeluilla merialueilla on suuri merkitys, kun ajatellaan luonnonsuojelua ja myöskin kun ajatellaan millainen rooli niillä on kalakantojen elvyttämisessä. Mutta kalastajat, kuten on tullut esiin näissä hyvissä käytänneissä, niin heidät on otettava mukaan tähän prosessiin. Eli tämä oli ensimmäinen huomio. Ja sitten toinen. Olen Tämä on vähän sama linjasta kuin se, mistä Afronte kysyi. Eli kun katsotaan näitä prosenttilukuja suojeltujen merialueiden osalta, onko komissio katsonut näitä eroja, joita on eri merialueiden välillä? Toiset on suojeltu paremmin ja siellähän prosenttiluvut ovat korkeammat. Ja sitten, olisiko jollain tavalla mahdollista miettiä alueellistamiskysymyksiä näissä suojelukysymyksissä, koska on järjetöntä, että on meriöissä tämä lukema 2 prosenttia ja toisissa se on sitten 20. Merialueet ovat alueita, jotka voivat auttaa kalakantojen elvyttämisessä, eli olisi hyvä, että olisi jonkinlaista yhdenmukaisuutta alueellistamisen kautta. Ja sitten tämä Pedagos-alue, no siitä nyt ei tietenkään tule mitään omaa merialuetta, vaan se pohjautuu valtioiden väliselle sopimukselle, mutta miten komissio näkee tämän hankkeen, joka on hyvin kunnianhimoinen paperilla, mutta se on jäänyt lähinnä kuoleeksi kirjaimeksi, eikä näitä sääntöjä ole kauheasti noudatettu. Tämä ei niinkään koske, kosketa kalastusta, vaan kaikkea muuta toimintaa, joka saattaa liittyä juuri tähän luensuojeluaspektiin. Kiitos. Sure, uh, before giving... Kiitoksia. Niin, Farias vielä. Eh, eh, eh, Kiitos, puheenjohtaja. Tarttuisin nyt asiaan, jonka te nostitte esiin, totesitte, että nämä suojelualueet, äh, niihin kohdistuu äh, uhkia, että ne ovat uhanalaisia ja kysyisinkin nyt tilanteesta äh, oman kotimaani etelärannikolla tällä hetkellä Algarve, nimittäin kyse on paitsi <clears throat> matkailu kohteesta myös tärkeästä kalastusalueesta. Ja tällä alueella väitteiden mukaan on nyt löydetty öljyä. Kansalaiset ovat vastustaneet koeporauksia. Kyseessä ovat kuitenkin ne alueet, jotka kuuluvat tiettyjen eri maiden rannikkoon alueisiin ja kyllä tulisi huolehtia siitä, että välittömästi koeporaukset tai öljyn etsintä keskeytetään. Mikä tilanne on teidän tietojenne mukaan ja miten tässä asiassa voi toimia? Miten rannikkoaluetta voi suojella? Kiitos puheenjohtaja. Tulen Kroatiasta ja haluaisin että koko Adrian meri julistettaisiin kansalliseksi luonnonpuistoksi EUsta. Se on hyvin arvokasta aluetta, mutta tiedän kuitenkin, että meidän pitää pitää faktat mielessä, niiden tarpeet, jotka elävät meristä ja sen äärellä, joten kysymykseni komiksella on, että miten voidaan löytää tasapaino se välillä, että suojellaan merialueita ja toisaalta kalastuksen välillä, sillä se on yksi tärkeä elinkeino Välimeren alueella. Tällä hetkellä me jo tunnemme tämän välimeriastuksen seuraukset, mutta myös siirtymä käysi loppumassa Kroatialle vuonna 2040, ja tämä on johtanut siihen, että pienet kalakannat Kroatiassa ovat vähentyneet yli 10 000 ihmistä. On menettänyt lisenssinsä näitä pieniä kantoja varten, joka Kroatialle on tärkeä elinkeino, sillä on satavuotiset perinteet, sitä pidetään jopa kulttuuriperintönä maassamme, joten olemme aloittaneet aloitteen, jotta nämä pienet kalakannat julistettaisiin kulttuuriperinnöksi. Tässä yhteydessä kysymykseni kuuluu, komissio aikooko se tai näkeekö se mahdollisuuksia hyväksyä sääntelymuutoksia tai ehkäpä osana kalastussääntelykehystä, jotta voitaisiin lisätä tällaisia poikkeuksia sääntelykehykseen ja myös ne toimet, jotka pannaan täytäntöön, että niillä olisi vähintäänkin, tai että ne vaikuttaisivat vähiten hajottavasti näihin kantoihin. Kiitos. Now Kiitoksia. Nyt sitten komissio saa vastauspuheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. No, kiitos puheenjohtaja. Kiitän kaikkia edustajia kysymyksistä. Me olemme kirjanneet ne tässä parhaalla mahdollisella tavalla ylös. Toivottavasti nyt saan vastattua teitä tyydyttävällä tavalla. Aloitan eh, MFFstä. EMKRstä. Kysehän on siis jaetun hallinnon eh, järjestelmästä, yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, mutta niin kuin kaikkien rahastojen suhteen tietenkin jäsenvaltioiden tehtävä on sitten operatiiviset ohjelmat luonnostella. Saatuamme tämän ehdotuksen, keskustelemme jäsenvaltioiden kanssa ja sitten on jäsenvaltioiden tehtävä keskustelujen päätteeksi päättää, haluavatko ottaa huomioon ja kommenttimme huomioon vai eivät. Mutta joka tapauksessa, niin kuin totesin, me olemme yhteydessä jäsenvaltioihin ja käymme niiden kanssa keskusteluja, jos katsomme, että varat voitaisiin käyttää tavalla, joka hyödyttäisi ympäristöä ja samalla taloudellisia etuja mahdollisimman hyvällä tavalla. Sitten kysymys, joka parikin kertaa nousi puheenvuoroissa esiin, kysymys siitä, miten MPAt suhtautuvat tai ovat suhteessa yhteiseen kalastuspolitiikkaan ja kalastuksen hallinnointiin. Niin kuin varmaan tiedätte, yhteisessä kalastuspolitiikassa on artikla, joka sallii jäsenvaltioiden ryhtyä ryhtyä toimiin sen varmistamiseksi, että MPA palvelevat sitä tarkoitusta, jota varten ne on luotu. Eli jos ei aina voi olla mm, toivottavaa täysin rajoittaa kalastus, ponnisteluja, Esimerkiksi kun puhutaan troolauksesta, niin tätä halutaan tai voidaan sitten ehkä toteuttaa paremmalla ympäristöä paremmin suojelevalla tavalla mm, MPN mukaisesti tai että mahdollisesti tietyt kalastustoimet halutaan jopa kieltää. Mutta jäsenvaltiot, niiden tehtävä on siis varmistaa se, että me saamme kaikki tiedot, kaikki tiedot ovat avoimesti käytettävissä ja kun usein mitenhän MPA ei vain liity yhden jäsenvaltion alueeseen, vaan kattaa useampia jäsenvaltioita kerralla, niin jäsenvaltioiden tulee tietenkin koordinoida sitten toimiaan muiden mukana olevien jäsenvaltioiden kanssa. Ja tämän jälkeen sitten näistä toimista ehdotuksista kerrotaan komissiolle, komission komiteat käsittelevät näitä toimenpideehdotuksia ja katsovat, ovatko ne riittäviä. Tämä on yleensä aika ja selvää pässinlihaa, mutta joskus tässä menee paljonkin aikaa, kun jäsenvaltioilla voi olla hyvinkin monia eri kysymyksiä, jotka on otettava huomioon. Kun puhutaan artiklasta 11, niin se, siinä todella MPA otetaan myös huomioon, siis kyseessä yhteinen kalastuspolitiikka. Ja kun puhutaan näistä kahdesta tavoitteesta, siis ympäristön suojelemisesta ja näiden alueiden tilanteen parantamisesta, niin mitenkä tämä sitten yhdistetään siniseen kasvuun, joka se mainittiin äh, meripääosaston äh, kehittelemä konsepti siis. Äh, me katsomme, että eivät nämä tavoitteet välttämättä sulje toisiaan pois, mutta kyllä se totta on, että aika paljon täytyy tehdä sen varmistamiseksi, että välineet toimivat yhdessä. Meillähän on merialuesuunnitteluväline, joka hyväksyttiin viime vuonna. Ja se on juuri väline, joka huolehtii siitä, että kaikki toimet, joihin merialueella ylipäätään ryhdytään, myös suojelluilla merialueilla, tulee koordinoida jäsenvaltion tasolla niin, että vaikutukset esimerkiksi liikennealalla, vesiliikennealalla, vaikutukset matkailuun ja niin edelleen otetaan huomioon, kun pyritään näihin merialueen suojelutoimiin. Eli merialueiden suojelua koskeva puitedirektiivi on sekin väline, jonka tarkoitus on varmistaa se, että ympäristötavoitteisiin päästään. Te tiedätte, että pyrimme siihen, että kaikki merialueemme ja rannikkoalueemme olisivat hyvässä kunnossa vuoteen 2020 mennessä. Ja näiden eri välineiden kautta tosiaan tähän tavoitteeseen pyritään pääsemään. Mitä sitten tulee pitkän aikavälin tavoitteisiin, niin tällä hetkellä olemme varsin tyytyväisiä. Olemme siis saaneet aikaan edistystä ja tämä edistys mielestämme on suorastaan nopeutunut viimeisten parin vuoden aikana. Ja tosiaan tämä 10 prosentin tavoite vuoteen 2020 mennessä on tässä nyt tietenkin edessä. Eli ennen kuin puhutaan uusista tavoitteista, aina täytyykin toki pitää pitkän aikavälin kokonaiskuva mielessä, niin nyt olisi ensin tärkeää tuohon vuoteen 2020 mennessä päästä tähän 10 prosentin MPA-tavoitteeseen, joka tulee kyllä vaatimaan jäsenvaltioilta vielä hyvin monia ponnisteluja, kovia ponnisteluja. Meillähän on niin kutsuttuja biomaantieteellisiä seminaareja, ja yhdessä niistä keskitytään juuri merialueisiin ja katsotaan sitä, että miten MPA alueita saataisiin paremmin ensin perustettua ja sitten hallinnoitua. Ei kyse ole yksinomaan niiden perustamisesta, vaan niiden hallinnoimisesta ekologisesti johdonmukaisella tavalla. Se on erittäin tärkeä konsepti, joka sisältyy myös direktiiveihimme ja josta meidän täytyy pitää kiinni. Koska jos tämä ekologinen koherenssi jää puutteelliseksi, niin MPAt eivät tuo sitä hyötyä jonka ne voisivat tuoda loppujen lopuksi. Eli en kiistä tätä tärkeää ja vaikeaa tehtävää. Ei tässä, niin kuin totesin, vielä olla sellaisessa tilanteessa, että täysin ymmärtäisimme, mitä tämä ekologinen koherenssi merkitsee. Me teemme työtä, teemme työtä yhdessä ympäristöviraston kanssa – Äh, metodologian suhteen ymmärtääksemme nämä kriteerit ja että miten niitä kriteereitä sitten saadaan täytäntöönpantua ekologisen koherenssin puolesta. Esimerkiksi soveltuvuusyhteydet, äh, kaikki nämä kriteerit on äh, saatava toimimaan. Mitä tulee, ja tässä toivottavasti vastaan myös joihinkin kysymyksiin, joista ehkä vielä joita ei vielä ole katettu, niin minähän tuossa puheenvuoroni lopussa totesin, että tarkastelemme biodiversiteettiä myös kansainvälisillä merialueilla. Niin kuin tiedätte YKssa, valmistelevissa komiteoissa prosessi on nyt käynnissä ja siellä todella YK puitteissa tarkastellaan UNCLOSin puitteissa tapahtuvaa merialueiden suojelua, siis kansainvälisiä merialueita. Tämäkin tulee olemaan pidemmän aikavälin kansainvälinen prosessi, mutta olen luottavainen sen suhteen, että tämäkin konsepti ja konseptuaalinen lähestymistapa, jota kehitellään, saadaan hoidettua. Ja sitten äh, horisontti 2020, äh, sen puitteissahan tutkimusmäärärahoja on hyvin paljon. Eilisiltana itse asiassa osallistuin esitykseen, jossa mm, tietyt äh, tutkimus Äh, instituutit äh, kertoivat tilanteesta ja on paljon, mitä me vielä valtameristä tiedä. Äh, me tiedämme hyvin paljon enemmän jopa avaruudesta kuin mitä tiedämme meristämme. Uskomme, että nykyrahoitus rahoituksella ja tulevilla määrärahoilla horisontti 2020. voimme antaa merkittävän panoksen. Eikä kyse ole yksinomaan rahasta, joka meillä on käytettävissämme, vaan kyse on myös rahasta, joka tulee jäsenvaltioilta. Ja tärkeintä tässä on se, että nyt nämäkin rahat käytettäisiin yhdenmukaisella tavalla, ettei yksi lähde yhteen suuntaan, toinen toiseen suuntaan. Ei, ei kaikki maailman raha sitten riitä. Ei, vaan meidän täytyy varmistaa se, että rahat käytetään mahdollisimman tehokkaalla tavalla, ottaen kaikki mahdollinen tutkimustieto huomioon ja keräämällä se kaikki yhteen. Olette aivan oikeassa, kun me olemme tarkastelleet näiden MPA-alueiden perustamista, niin meidän tulee kyllä ryhtyä tiettyyn, tiettyihin toimiin pilottihankkeiden kautta. Ja nyt odotamme vastauksia joiltain jäsenvaltioilta. Ja tulemme ryhtymään jatkotoimiin. Mm, yes, there is um, in percent... Välimeri, niin puhuttiin näistä kattavuusprosenteista, se on korkea, mutta jos tarkastellaan asia yksittäin, niin sitten kaikkinen kattavuus on hyvin alhainen. Ja tämä huolestuttaa myös meitä, ja siihen pitää puuttua. Barcelonan yleissopimuksen mukaan käydään myös keskusteluja yhteistyöstä alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen kanssa, jotta voidaan varmistaa, että voimme lisätä ja parantaa näiden NPA-alueiden hoitoa. Myös siten, että varmistetaan, että paine, joka tulee kalastuksen toimi, kalastustoimista, laskee, jos on paikkoja alueita, jotka saattavat kärsiä tästä paineesta kuten sanoin. No, voin vain toistaa, että olette oikeassa. Meidän pitää varmistaa, että tämä kattavuus paranee ja keskusteluja ei käydä pelkästään aulisopimuksen puitteissa, siis Barcelonan puitteissa, vaan muutkin sidosryhmät otetaan huomioon. Meillä on hanke, joka tarkastelee, mikä verkosto voisi toimia välimerellä, joten toimenpiteitä on, mutta meidän pitää ja pitää lisätä ponnisteluja entisestään. DG Mare pääosaston osallistuminen tiedätte, että komission jäsenemme on kanssamme samalla sivulla Puhuin jo tästä suhteesta YKP, tai siis YKPn artiklan 11 toimista, ja käännämme jokaisen kiven, jotta saamme nämä kaksi tavoitetta sovitettua yhteen, jotta ne hyödyttävät toinen toistaan. Sitten oli kysymys liittyen öljyn kaivamiseen ja sen suhteeseen NPAhan. Sanoisin, että meillä on välineet, kuten ympäristövaikutusten arvioinnit, merialueen aluesuunnitteluvälineitä, joita voidaan käyttää ensisijaisesti. Toivottavasti olen kattanut tärkeimmät kysymykset ainakin, jotka otettiin esille. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Thank you very much. And now... Kiitoksia. Eli kokous päättyy ja jatkamme sitten iltapäivällä kolmelta. Kiitoksia. Niin siis koordinaattorit alkavat kolmelta ja neljältä sitten jatkamme valiokunnan kokousta. Kiitoksia ja hyvää lounastaukoa.